Herzlich willkommen zu unserer Sydämellisesti tervetuloa tärkeään kuulemistilaisuuteen, jonka aiheena on kohesiopolitiikan rahoitusvälineet. Herra Pirinski on esittelijä, haluaisin kiittää häntä. Meillä on paljon asiantuntijoita tänään paikalla. Ja haluaisinkin muistuttaa nyt puheajoista, koska muuten meidän me ei riitä. Toivotan teidät tervetulleeksi meille tämä aihe. Rahoitusvälineet on erittäin tärkeä aihe, koska se on aika läpinäkymätön aihe ollut tähän asti. Meillä oli tilintarkastustuomioistuimen kertomus ja siitä näkyy, että ainoastaan 48 prosenttia määrärahoista on käytetty ja Vuonna 2013 luku oli 10 prosenttia vähemmän. Kysymme, mistä tämä johtuu, mutta oikeastaan kukaan ei valvo. Tämä on syy siihen ja tämä kysymys tietysti kuuluu myös komissiolle. Meillä on hyvin paljon kysymyksiä liittyen rahoitusvälineisiin. Siksi olenkin niin kiitollinen esittelijä, että hän ehdotti tätä aihetta. Ja toivottaisin myös vierailijaryhmän Bulgariasta, Bulgarian yliopistosta tervetulleeksi. Olemme iloisia, että olette täällä ja toivon, että hyödytte myös tästä istunnosta. Ja esittelijä saakin tässä heti ensimmäiseksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми колеги. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin tässä myös esittää kiitokseni. Haluaisin kiittää tässä yhteydessä asiantuntijoita ja kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet minua työssäni. Minä haluaisin vielä lisätä tässä yhteydessä, että vierailijaryhmämme on erittäin kiinnostunut tästä aiheesta, koska tämä aihe on erittäin ajankohtainen Bulgariassa. Rahoitusvälineitä voidaan käyttää siihen, että voidaan vähentää eroja alueiden välillä – Viime kaudella me näimme, että monet jäsenvaltiot käyttivät näitä rahoitusvälineitä. Mutta samalla täytyy sanoa, että ongelmat eivät ole vähentyneet, aivan päinvastoin haasteet vain kasvavat. Me olemme saaneet paljon asiakirjoja eh, komissiolta ja olemme myös saaneet riippumattomia analyysejä koskien tätä kysymystä. Nyt tällä toimintakaudella on ehdotettu, että käytettäisiin enemmän tällaisia välineitä. Tähän liittyy kuitenkin useita kysymyksiä. Meidän tehtävämme on tässä nyt kuulla asiantuntijoiden mielipiteitä. Eli mikä on tilanne kaksi vuotta sen jälkeen, kun kausi on alkanut? Ja tämähän koskee myös suhteita hallinno, hallintotason ja muiden toimijoiden välillä. Tässähän todellakin tilanne on edistynyt eri erittäin hitaasti. Ennakkoarviointi on erittäin tärkeä kysymys. Miten ehdot täytetään ja miten komissio ja Euroopan investointipankki sitten tekee tämän arvioinnin? Portainen maksujärjestelmä, joka tapahtuu asteittain, on mielestäni erittäin hyvä asia, mutta kuitenkin voidaan sanoa, että on myös määrärahoja, joita ei ole käytetty tässä yhteydessä. Eli mitä tullaan tekemään vuoden 2015 jälkeen? Voiko komissio selittää, miksi tässä yhteydessä tehtiin päätös, että ajanjaksoa pidennetään. Ja miksi asetusta ei ole muutettu? Mitkä ovat konkreettiset säännöt ja mitkä ovat vastuuvapaussäännöt? Valvotaanko investointirahastoa ja investointipankkia silloin Ää, äh, kun ne hallinnoivat holding-rahastoja. Onko menettelytapoja, joita voitaisiin tässä vaihtaa eri toimielinten välillä? Mitä rahoitusvälineisiin tulee, niin voidaan sanoa, että on tiettyjä epäsäännönmukaisuuksia. Tämä on tutkimus, joka tehtiin meidän pyynnöstä. Ja tässä on todettu, että ne luvut, joita komissio on esittänyt, ovat erilaisia kuin luvut, jotka me tunnemme. Kysymykseni komissiolle kuuluukin, mitä komissio tekee, jotta se voisi tukea jäsenvaltioita rahoitusvälineiden käytössä. Kaikki nämä kysymykset ja kommentit hyödyttävät niitä, jotka haluavat käyttää rahoitusvälineitä. Kiitos. Kiitos. Tässä olikin jo paljon kysymyksiä. Sitten haluaisin antaa puheenvuoron DG Region edustajalle niin mehän olemme tunteneet toisemme jo kauan. Olkaa hyvä. Ganz herzlichen Dank für das Wort. Kiitos, äh, rouva puheenjohtaja. Äh, äh, Tänään lyhykäisesti haluaisin esitellä sen, mitä me olemme tehneet, jotta voisimme ottaa opiksi aiemmasta ohjelmointikaudesta ja korjata ne puutteet, jotka edellisellä kaudella havaitsimme ja voimme välttää ne tällä kaudella. Lähden liikkeelle näyttämällä muutaman kalvokuvan. Jokunen sana tutkimuksesta, jonka tämä valiokunta on tilannut Skretlaiden yliopistosta ja European Policy Centeristä. Saamme tämän tutkimuksen käyttöömme. Arvostamme tutkimusta ennen kaikkea, kun se esittää hyvin realistisen kuvan aiheesta. Sanoisin, että tämä on myös hyvä opas siihen, miten voimme kehittää rahoitusvälineitä eurooppalaisten politiikkojen alalla ja erityisesti kohesiopolitiikan alalla. Näin ollen voimme yhtyä moniin johtopäätöksiin ja aivan erityisesti yhteen kohtaan, joka tästä dokumentista löytyy. Kyse ei niinkään ole siitä, että löydämme täydellisen järjestelmän, jolla voidaan tyydyttää kaikki sidosryhmät silloin, kun kyse on rahoitusvälineistä. Pikemminkin kyse on siitä, että löydetään sopivia yhdistelmiä, ikään kuin kaupankäyntiä, joka mahdollistaa molemmille osapuolille tyydyttävän ratkaisun sekä hallintoviranomaiselle että markkinatoimijoille – olosuhteet niin, että voidaan työskennellä näiden rahoitusvälineiden avulla ja huomioida myös loppukäyttäjät. Voin siis yhtyä moniin toteamuksiin tässä tutkimuksessa. Nyt muutama kommentti rahoitusvälineistä ja siitä, miten ne näyttäytyvät kohesiopolitiikan alalla. Haluaisin alkuun muistuttaa, että puhumme yhteishallinnoinnista. Se tarkoittaa sitä, että komissio tarjoaa puitteet ja ohjeet ja jäsenvaltiot varsinaisesti täytäntöönpanevat ohjelmia ja hankkeita. Rahoitusvälineet eivät sinällään ole itse tavoite, vaan pikemminkin ne ovat keino, jolla saamme tuloksia ja uskomme, että jos käytämme niitä oikein, niin voimme saada parhaat mahdolliset vaikutukset näillä välineillä, joita meillä on käytössämme. Ne mahdollistavat äh, moninkertaistamisvipuvaikutuksen äh, ja vaikuttavat myös pidemmällä aikavälillä. Aina kun ajattelemme rahoitusvälineitä, niin totta kai täytyy muistaa se, että Kyse on välineistä, jotka välttämättä eivät ole aina aivan täysin linjassa keskenään, eivätkä myöskään intressit ole täysin linjassa keskenään. Viranomaiset täytäntöönpanevat politiikkaamme näiden välineiden kautta ja toisaalta täytyy muistaa myös välitteinä toimivat pankit. Siellä on yksityisiä intressejä ja osakkeenomistajia. Aiemmin on ollut niin, että välttämättä ei ole ollut riittävästi tietoa osapuolten kesken. Ja tästä on sitten syntynyt hieman kitkaa yhteistyöhön. Kaudella 2007-2013 meillä oli asetus. Silloin me halusimme aktiivisesti edistää rahoitusvälineiden käyttöä. Niiden määrähän lisääntyi ja myös volyymi kasvoi. Jo edellisen kauden aikana havaitsimme, että sääntelykehys ei ollut riittävä. Se ei ollut riittävä peruskäsitteiden osalta näissä rahoitusvälineissä. Se ei myöskään ollut riittävä valvonta näkökulmasta eikä hallinnon näkökulmasta. Eh, kenties kysytte, miksi me sitten näitä välineitä käytimme, kun oli tällaisia perussääntöjä asetuksessa, jotka eivät olleet riittävät. Muistan oikein hyvin, kun olin mukana noissa neuvotteluissa. Silloin kun päätettiin kaudesta 2007-2013, oli sellainen yleinen suuntaus, että säännellään hyvin monimutkaisia kysymyksiä Euroopan tasolla hyvin kevyesti, ohuesti, koska todettiin, että kansalliset säännöt pätevät silloin, kun eurooppalaista täsmälainsäädäntöä alalla ei ole. Tästä syntyi perustavanlaatuinen väärin käsitys silloin, kun tämä asetus hyväksyttiin. Jotkut jäsenvaltiot toki tästä selviytyivät ja menestyivätkin ihan hyvin, mutta jotkut taas eivät voineet näitä välineitä käyttää ja soveltaa kansallisia sääntöjä. Olimme siis siinä tilanteessa, että piti korjata näitä sääntöjä, vaikkakin ne olivat jo voimassa. Olemme toistuvasti asetusta sitten viilanneet ja tarjonneet myöskin ohjeistusta, joka on auttanut tiettyjen kysymysten selkeyttämisessä. Silloin kun meillä ei ollut eksplisiittisiä sääntöjä näille aloille. 2007-2013 kaudella tapahtui seikka, joka monimutkaisti asioita entisestään. Nimittäin se, että rahoituskriisi iski Eurooppaan. Monet arviot, joita kauden alkupuolella tehtiin, markkinatarpeista olivatkin vanhentuneita varsin lyhyessä aikataulussa. Tästä aiheutui lisää monimutkaisuutta ja sitten arvioita piti sopeuttaa uuteen tilanteeseen. Jonkinlaista yliallokointiakin oli tapahtunut ja tätä voidaan selittää sillä, että toimittiin optimististen markkinakymmien valossa, eikä sellaisen skenaarion valossa, johon sitten Eurooppa joutui kriisin myötä. Tämä on myös yksi niistä läksyistä, jotka olemme nyt saaneet tässä, jos täytyy ottaa oppia. Ei voi olla niin, että meillä on sääntöjä, jotka tarjoavat hyvin tiukkaa ohjeistusta, eivätkä mahdollista sopeutumista olosuhteisiin markkinoilla. Mikä nyt sitten on varsinaisesti muuttunut kaudella 2014-2020? Me olemme oppineet kokemuksistamme paljon. Olemme saaneet niitä jo niin, että olemme voineet tämän huomioida myös asetuksessa. Meillä on nyt kattava säännöstö, jolla voimme rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa hallinnoida uudella kaudella. Nyt kaikki rakennerahastot ja teemakohtaiset tavoitteet katetaan näillä säännöillä. ...2007-2013 kaudella toisessa vaiheessa äh, annoimme sääntöjä, jotka on nyt kirjattu lakiin vuodelle 2014-2020. Meillä on myös uutuuksia, joita pidämme moisina virstanpylveinä tässä asetuksessa. Kyse on jonkinlaista hermokeskuksista – kun ajattelemme sitä, mitä olemme oppineet edelliseltä kaudelta. Ensinnäkin tarvitaan syvällistä ex ante etukäteisarviota. Tämä on nyt tehty pakolliseksi. Kun kuuntelen keskusteluja jäsenvaltioiden kesken neuvostossa, niin kaikki jäsenvaltiot toistaiseksi pitävät tätä hyvänä käytäntönä ja olemme tyytyväisiä, että voimme viedä asiaa eteenpäin. Toiseksi maksujen vaiheittaisuus. Aiemmin meillä on ollut jonkin verran ongelmia sen suhteen, että liian suuria määriä on allokoitu rahastoihin ja niitä äh, ei kuitenkaan ole sitten maksatettu lopullisille edun saajille aikataulussa. Nyt meillä on sääntö, joka ohjaa, että kun tietty täytäntöönpanon aste saavutetaan, niin varoja sitten uudelleen suunnataan. Nyt myös hallintokuluissa pyritään nimenomaan tavoitteellisuuteen, tuloksellisuuteen. Myös raportoinnin suhteen meillä on hyvin selkeät vastuut sääntöjen pohjalta. Olemme voineet parantaa tiettyjä puutteita. Emme ole riippuvaisia pelkästään jäsenvaltioista, jotta saamme kaikki tarvittavat tiedot. Olemme pyrkineet myös huomioimaan toisen puolen siinä, mitä olemme oppineet. Haluamme tehdä lisääntyvän joustavuuden mahdollisuuden mahdollisuudeksi mahdolliseksi haluamme muistaa, mitä täytyy voida tehdä, jotta markkinat huomioidaan paremmin, voidaan reagoida markkinoiden kehitykseen. Haluamme myös parantaa kapasiteettia. Myös mietinnössä korostetaan aivan erityisesti näitä seikkoja. Olemme myös ryhtyneet kehittämään valmiita välineitä, jotka ovat heti käytettävissä – silloin, kun kyseessä ovat viranomaiset, joilla ei ole mitään erityiskokemusta näistä kysymyksistä. Haluamme kehittää järjestelmää pidemmälle PK-yritysalalla. Tässähän tilanne on varsin monimutkainen. Me teemme tätä mallinnustyötä ja näin ollen teemme jäsenvaltiolle varsin helpoksi täytäntöönpanna järjestelyä. Olemme myös vahvistaneet investointipankkiryhmittymän kanssa yhteistyötämme teknisen avun osalta. Nyt meillä on tämä kompassijärjestely käytössä. Siinä jäsenvaltiot ja muut kumppanit huomioidaan heti prosessin alusta lähtien, kun rahoitusvälineitä täytäntöön pannaan. Olemme myös hyvin varhaisessa vaiheessa tällä kaudella reagoineet ja tarjonneet neuvontaa silloin, kun jäsenvaltiot ovat sitä pyytäneet. Toivon, että nyt uudella kaudella olemme paremmassa asemassa. Paljonhan, paljonhan on jo tapahtunut aiempien kokemuksien pohjalta. Jäsenvaltiot ovat ottaneet opiksi ja me aktiivisesti autamme jäsenvaltioita, ikään kuin pitelemme jäsenvaltioita kädestä, jos lisätarpeita vielä nousee esille, kun jäsenvaltioiden kapasiteettia parannetaan. Kiitos. Kiitos. Jatketaankin heti seuraavalla puhujalla tilintarkastustuomioistumista herra Tangi, joka käsittelee rahoitusvälineitä. Olkaa hyvä. Thank you. Um, Kiitos. Thank you. Our uh, recent special report. Äskettäinen erityiskertomuksemme 5 kautta 2015 rahoitusvälineet menestyksekäs lupaava väline maaseudun kehittämisessä keskittyi siihen, josko rahoitus, lainat ja takuurahastot toimivat hyvin. Kertomus käsittelee maaseudun kehittämistä tota, on, että rahoitusvälineiden käytössä on mittaeroa kohesiossa ja maan seudun kehittämisessä. Ennen ne käyttämään seudun kehittämisessä on rajoitettu. Meillä on 14 välinettä seitsemässä jäsenvaltiossa verrattuna 900 rahoitusvälineeseen kohesiopolitiikassa. Maaseudun kehittämisessä rahoitusvälineisiin käytettiin paljon vähemmän rahaa kuin kohesiossa, noin 700 miljoonaa euroa vuoden 2013 loppuun mennessä verrattuna 14 miljardiin kohesiossa. Kuitenkin maaseudun kehittämisessä opitut ovat ylipäätänsä rahoitusvälineiden tulevaisuudelle hyödyllisiä, koska 2007-2013 molemmilla alueilla oli suunnilleen samat säännöt. Ja 2014-2020 maaseudun kehittäminen osa esirahastoa. Kohe, toimistamme kohesio kertomuksessa vuodelta 2012-2015 mikrorahoituksesta on hyvin samanlaisia havaintoja. Kertomuksen tavoitteena oli löytää vastaukset kolmeen pääkysymykseen – Oliko rahoitusvälineiden luominen ja pääomittaminen asianmukaista 2007-2013 ohjelmatikaudella? Äh, oliko niiden toiminta ja tulokset hyviä 2017-2013 välillä hyvät ja onko kehikko vuosille 2014-2020 riittävä parannuksia ajatellen? Ensinnäinen kysymys. Rahoitusvälineiden äh, luominen ja pääomittaminen on, että meidän vastaus on, että valmistelu ei ollut tyydyttävää, koska ratasvälineen oikeusperusta ei ollut erityisesti maaseudun kehittämistarkoituksiin suunniteltu. Ja että gap-arvioita ei ollut yhdellekään tarkastetulle jäsenvaltiolle, ja hallintaviran omaiset kokivat vaikeaksi arvioida rahoitusvälineiden kysyntää asianmukaisesti maatalouden alueella. Tilanne on parantunut 2014-2020 kaudella, koska lainsäädäntö vaatii jonkun verran ex arviointia jota 2007-2013 kaudella ei ollut. Ja kaksi jäsenvaltiota vahvisti, että rahoitusvälineelle ei ollut oikeastaan aitoa kysyntää maaseudun kehittämisessä. Ja luvut varmistavat tämän, eli siinä pari prosenttia maaseudun kehittämisvaroista oli rahoitusvälineiden kautta ja loput tukien. Näin kävi, vaikka säännöt olivat aika suopeat rahoitusvälineiden käytölle jäsenmaissa. Mitä etuja? Koska koko summa voitiin maksaa köntässä alussa – ja koska rahoitusvälineiden menoja voidaan käsitellä ää, tapahtumapohjalta. Ja säännöt mahdollistavat kulujen laskemisen koko taatulle arvolle. Ja tällä voidaan kertoa nämä kuuluisat N plus 2, N plus 3 säännöt. Riskejä oli Kreikassa, Bulgariassa ja Sisiliassa. Nämä puutteet jatkuvat siihen, että rahoitusvälineiden ylipääomittamista tapahtuu, liikapääomittamista tapahtuu erityisesti takurahastoissa. Rahastoihin maksettiin 23 miljoonaa euroa. Mielestäni tuntuu, että takuita oli noin 250 miljoonaa kokonaisuudessaan. Ja sitä varten olisi riittänyt korkeintaan 50 miljoonaa euroa arvioimme, että rake- takurahastoja ylipääomitettiin ainakin 370 miljoonalla, eli massiivisesti. Eli tällainen määrä rahaa oli ikään kuin jäissä, eikä se mitenkään näyttänyt eu politiikkaa toteuttamisessa. Tällainen kysymys oli, miten hyvin välineet toimivat. Nyt haluaisin kertoa, mitä tuloksia ää, velkaviipua ne tuottivat onko niiden kerrannaisvaikutus jopa suurempi kuin perinteisessä järjestelmässä. Rahoitusvälineiden potentiaalinen hyöty tulee toisaalta velkavivusta ja toisaalta varojen uudelleen lainaamisessa. Eli tarkoitus on uudelleen käyttää varoja, joita, joka on alun perin laitettu rahaston luomiseen, se on tämä kierrätys, ja sitten on tämä kerrannaisvaikutus tai vipuvaikutus, jolla pyritään saamaan mukaan suurempi määrä yksittäistä pääomaa. 700 miljoonaa euroa on ollut rahoitusvälineiden rahastopääomassa maaseudun kehittämisessä. Ja 31. joulukuuta 2013 vain 45 prosenttia tästä 700 miljoonasta on maksettu takurahojen tai lainojen loppukäyttäjille. Takurahastolle tämä kierrätysvaikutus uudelleen lainaaminen on riittämätön, eli 0,53 prosenttia. Ja tavoite maksimi vipuvaikutus oli 2 ja puolen välillä. Lainavaroille tämä uudelleen sijoittamisaste on yhtä alhainen 0,75 jossa valtiot eivät tehneet paljonkaan vipuvaikutuksen aikaansaamiseksi Umbriassa, Italiassa ja Kreikassa ainoastaan suunniteltiin järjestelmä, jolla pyrittiin vipuvaikutukseen. Tämä siis sen loput, johtopäätöksen, että rahoitusväline ei toiminut niin kuin odotettiin, eivätkä ole taanneet täyttä vipuvaikutusta eikä uudelleen rahoitusvaikutusta. Tämä johtuu osittain täyttöönpanon viipymisestä, eli ajankohtakaan ei ole ollut parhaimpia. Takurahaston potentiaali on tarjota paljon enemmän kuin mitä alkuperäinen pääoma, eli tarjota, on tarjota enemmän pääomaa kuin alkuperäinen pääomitus, mutta kerrannaisvaikutukset ja uudelleen lainaaminen takaisinmaksuista olivat riittämättömiä tätä varten. Tässä ei ollut riittäviä määräyksiä, jotta voitaisiin vahv- taata pysyvät hyödyt. Eikä ollut kunnan valvontavälineitä, jotta saataisiin luottaa, otettavaa dataa vipuvaikutuksesta tai uudelleen luototuksesta. Rahoitusvälineet luotiin niin, että julkista rahaa voitaisiin käyttää julkisen määrän hyödyntämiseen sen sijaan, että oltaisiin tarttu insentiivejä. Jäsenmaissa, jotta tutkittiin tällä kaudella ainoastaan tukien hakijat saattavat käyttää rahoitusvälineitä. Entä 2014-2020 välillä? mahdollisia parannuksia. Tarkistuksen tulokset liittyvät täytäntöpano 2014 kaudella. Me mietimme myöskin, voitaisiinko ongelmia estää hyödyntämällä 2014-2020 kehikkoa. Kertomuksessa tilintarkastustuomioistuin totesi, että selkeitä parannuksia on. Parannukset liittyvät esimerkiksi pakolliseen etukäteisarviointiin kaikkien rahoitusvälineiden käytössä ja vähittäiseen maksuun, joka liittyy rahaston todelliseen toimintatasoon, ja komissio on parempi valvonta. Mutta kertomuksemme mukaan tiettyjä esteitä on. Liiallisen pääomittamisen vaara on yhä olemassa, vaikka uusi asteittainen pääomittamis- lauseke rajoittaa tätä riskiä. Meillä on kertomuksessa vähän lukujakin tästä asiasta. Suoritus liittyvät ehdot, esimerkiksi vipuvaikutukseen ja uudelleen lainaamiseen liittyvät ehdot eivät ole riittävän voimakkaasti sisäänrakennettuja. Meidän mielestämme rahoitusvälineiden avainindikaattorit ovat vipuvaikutus, ja uudelleen lainoissa. Ja näihin pitäisi lähitulevaisuudessa päästä. Kokonaisuudessaan tuomioistuin arvioi, että maaseudun kehittämisessä rahoitusvälineet eivät ole olleet onnistuneita. 2014-2020 on mahdollisesti hyvä kausi, mutta haasteet ovat isoja. Me suosittelemme komissiolle ja jäsenvaltiolle, että jäsenvaltiolle pitäisi tarjota parempia kannusteita maaseudun kehittämisen rahoitusvälineiden luomiseksi ja e, luoda kysyntää viljelijöiltä ja muilta edunsaajilta. Esimerkiksi varaamalla tietty osa maaseudun kehittämisbudjetista rahoitusvälineillä ja tekemällä niistä houkuttelevampia kuin avustukset rahoitusvälineiden tehokkuutta pitäisi 2014-2020 ohjelmointikaudella parantaa, esimerkiksi asettamalla asianmukaisia standardeja ja tavoitteita, jotka koskevat äh, uudelleen lainausta ja vipuvaikutusta, kerrannaisvaikutuksia. Äh, Gressler. Kiitoksia. Rova Gresslen piti lähteä huoneesta hetkeksi, joten johdan puhetta sillä aikaa joten kiitoksia tästä puheenvuorosta. Ja pahoittele. Herra Tangi hän jo puhui, eli me siirrymme kysymyksiin. Herra Detovski ensimmäisenä, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedající, za, za udělení slova. Puheenjohtaja, kiitos, että saan puheenvuoron. Rahoitusvälineet yleisesti sellaisena, kun ne ovat osa kohesiopolitiikkaa, ovat menosta hyvä lisää tuille ja muun tyyppiselle rahoitukselle. Niissä on myös huomattaviakin etuja. Ne keskittyvät korkealaatuisiin hankkeisiin ja varmistavat sen, että saamme lisää arvoa tämän pitkän elinkaaren aikana. Tämä johtuu aivan erityisesti näihin välineisiin sisäänrakennetusta uusiutuvasta luonteesta. Meidän on oltava tietoisia näiden rahoitusvälineiden käyttömahdollisuuksista uusissa jäsenvaltioissa. Vaikkakaan Tsekin tasavalta nyt ei varsinaisesti ole enää mikään uusi jäsenvaltio, niin yleinen tietoisuus näistä rahoitusvälineistä on varsin vähäistä. Luulen, että juuri tästä syystä monet alueet Tsekissä eivät ole varsinaisesti hakeneet rahoitusta rahoitusvälineiden kautta, ne eivät ole olleet tietoisia näistä mahdollisuuksista. Usein sekin tasavallassa kuulen, että paikalliset yritykset ja esimerkiksi kunnanvaltuutetut eivät tiedä, miten voi hakea rahoitusta rahoitusvälineistä. Ja usein viitataan myös hyvin monimutkaisiin hallinnollisiin sääntöihin. Toivon, että tämä muuttuisi jatkossa. Olen myös alueiden komitean ehdotuksesta samaa mieltä. Sieltähän ehdotettiin jonkinlaisen foorumin luomista, jossa edustettuina olisivat investointipankkialueet, liikeyritykset ja komissio. Minusta tämä on hyvä suositus. Me todellakin tarvitsemme näitä välineitä ja niiden käyttöä. Ne on myös linjattava vastaamaan todellisia tarpeita alueella. Näin raha ei mene haskuun. Niin ikään minusta pitäisi pyrkiä tasapainoon yksityisen ja julkisen rahoituksen välillä. Tämä ei kuitenkaan saa markkinoiden toimintaa. Uskon, että nämä rahoitusvälineet voisivat houkutella myös yksityistä rahoitusta ja näin hankkeet olisivat kestävämmällä pohjalla ja sehän on kaikista tärkeintä. Okay, thank you for that. Perhaps we should, uh... Kiitos. Sitten esittelijä saa puheenvuoron, herra Pirinski. Just, uh, would... Kiitos, herra puheenjohtaja. Nämä olivat erittäin valaisevia puheenvuoroja, mutta haluaisin kuitenkin palata joihinkin kysymyksiin. Esitin nämä kysymykset jo johdannossani. Ensinnäkin mikä on tilanne kahden vuoden jälkeen, kun on otettu huomioon eh, hallintoviranomaiset ja sitten näiden eh, rahoitusvälineiden hallinnoidet? ja miten todellakin on toimeenpantu näitä rahoitusvälineitä. Herra Tangille yksi kysymys. onko kokemusta, mitä Euroopan investointipankkiin ja investointirahoituksiin tulee ja valvontaan, kun puhutaan holding-rahastoista. Tässä huolenaiheena on, että on eroavauksia tietojen välillä, joita jäsenvaltiot ovat antaneet ja tiedot, joita on saatavilla komission asiakirjoista, mitä rahoitusvälineisiin tulee. Ja myös äh, äh, ne, jotka tehdään tämän raportin, ovat havainneet tämän asian. Ja onko tämä eroavuus otettu huomioon ja onko siihen puututtu? Ja sitten haluaisin vielä palata tähän löydökseen, jonka herra Niisler otti esille. Ja tämä ö, oli tämä ikään kuin ero markkinakriteerien kohdalla on todellakin haaste löytää riittävä tasapaino. Ja tässä on yritetty saada aikaiseksi hallinnointikapasiteettia, on pyritty antamaan tietoa, mutta onko tämä ollut riittävä, että päästään tähän tasapainoon? Tämä on haaste sekä jäsenvaltiolle että komissiolle. Ehkä herra Niisler voisi hieman vielä laajentaa tätä asiaa. Uh, Otetaan vastaukset lopuksi. Etheridge. Thank you. Um, I missed... Kuuntelin kiinnostuneena maaseudun kehittämisen rahoitusvälineistä. Saisinko vähän selvitystä? 241 miljoonaa euroa kohdennettiin 2007-2013. 50 miljoonaa käytettiin, loput olivat ikään kuin pakkasessa. Mitä niille lopulle tapahtui? Se oli aika, jolloin raha oli vielä kirjaimella kuin nyt. Olisin vähän paremmin sanonut, että vippuvaikutus ja uuden lainaus oli 0,5 tasolla, eikä 2,5 vai 2,5. Ero on valtava. Haluaisin ymmärtää vähän paremmin, miten noin saattoi käydä. Sanoit, että, että riittämätön seuranta oli osa ongelmaa ja että parannukset tulevat siitä, että komissio kiinnittää enemmän huomiota, mutta että ylipäämyyttäminen on ihan ongelma. että maksatusten astettaisuusan se ratkaisu. Tässä on jonkinlaisia äh, kalpeita kannustin lupauksia, mutta kyllä tässä nyt vähän pimeässä valletaan. Minusta tuli sellainen vaikutus, että sinäkään et ole tämä parani niin se, voisitko vakuuttaa minä vähän paremmin, että varoja käytetään vähän paremmin. Haluaisin, että niitä voidaan käyttää vähän tehokkaammin, jos niitä nyt ylipäätänsä täytyy käyttää. Thanks for, for that. Uh, Kiitos. Rouva Gresslelläkin oli kysymys, mutta hän joutui jälleen poistumaan salista. Ehkä sitten tilintarkastustuomioistuimen edustaja ja DG-region edustaja voisivat nyt vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Kuka aloittaa? Herra Niisler. I would like to, uh... Kiitos. Haluaisin vastata kysymykseen, joka liittyi tietoihin, dataan. Tämähän oikeastaan oli yhdistävä tekijä monessakin kysymyksessä. Meillä on täytäntöön panosta viimeisimmät tiedot. Tämä olemme teille toimittaneet 31. joulukuuta 2014, tilannekatsaus siis. Nämä ovat jäsenvaltioiden tietoja. Tehän tiedätte myös, että on velvoite raportoida tällä tasolla ja se sitten otettiin käyttöön asetuksen myötä. Tässä kyseessä on tiedot, päivitetyt tiedot, jotka on tutkittu, tarkasteltu ja uskomme, että näiden tietojen tulisi nimenomaan kuvastella uskottavasti sitä tilannetta, joka kyseisen ajankohtana vallitsee. Edustaja Pirinski totesi, että edelleenkin hän näkee huomattavaa viivettä, kun ajatellaan maksatusta loppu edunsaajille. Tämä pitää paikkansa. Asiakirjassa todetaan, että 61 prosenttia on luku PK-alalla, 33 prosenttia urbani, kaupunkialueelle energiatehokkuudessa niin ikään. Jos vertailemme tilannetta edelliseen raporttiin, niin tässä on eksponentiaalinen linja suuntaus havaittavissa. Kun kyse on ohjelmointikauden loppuvaiheista, niin sitten kasvu vuodesta toiseen varmasti on todellisuutta, kun kyse on rahastovarojen maksatuksesta. Tässä on kyse myös siitä, että jossain määrin toivotaan kriisistä. PK-alan äh, alalla näin oli varmasti aika lailla. Kenties kaupunkialueilla ilmiö oli aivan yhtä vahva. Pitäisi kuitenkin muistaa, että lukuisat rahastot pääsivät kyllä aivan hyvään vauhtiin näistä rahastoista tehtiin jopa lisämaksuja vuoden 2013 ja 2014 aikana. Jos mittaisimme sitä tavoitetta vasten, joka alussa määriteltiin, olisimme korkeammalla tasolla. Täytyy muistaa, että useissa välineissä jäsenvaltiot ovat volyymia kasvattaneet Heikoin kohta tässä on kaupunkialueiden kehittäminen. Siinä meillä oli ikään kuin hidas lähtö ja näiden viipeiden vaikutus oli huomattava. Käytettävissä olevien tietojen mukaan ja kollegat investointipankista ovat tänään paikalla ja he voivat kenties tästä tietojamme vielä lisätä. Me uskomme näiden tietojen pohjalta, että Suurin osa näistä varoista, jotka olivat holding-rahastoissa, he investointipankki myös laajalti hallinnoi, todella täytäntöönpanna ja toteutetaan. Me katsomme, että kokonaiskuva ei ole aivan niin synkkä kuin mitä tietyt numerotiedot tästä kertomuksesta antaisivat ymmärtää. Jos asia teitä kiinnostaa, niin kollegani voivat sitten tarjota vielä lisävalaistusta. On vielä toinenkin seikka, joka osoittaa tähän suuntaan. Nimittäin kun katsomme näitä tietoja ja tilannetta vuoden 2014 lopussa ja toisaalta tukikelpoisuutta, jota olemme uusissa tulkinnoissamme selkeyttäneet. Olemme siis sulkemisvaiheessa, lopuvaiheessa. Ja meillä on vielä jonkin verran aikaa saada tämä kaikki toteutumaan. Kysyitte myös, mikä on tilanne uuden kauden osalta. Niin kuin tiedätte, uusi ohjelmakausi ja sen käynnistäminen on vaiheittainen prosessi. Me sovimme toimintaohjelmista, sitten perehdytään mahdollisuuksiin toimia tiettyjen rahoitusvälineiden kautta. Olemme huomattavasti korostaneet näitä vaihtoehtoja myös jäsenvaltioiden suuntaan. Me esittelemme teille kattavasti kokonaistilanteen lähiviikkoina artiklan 16 pohjalta. Komission täytyy esitellä nämä tiedot ohjelmointiprosessista ja näin te saatte jo ensimmäisen katsauksen siitä, missä menemme. Ex ante arvio tehdään. Etukäteisarvion tulisi tarjota teille oikeastaan tulevista toimista jo pääohjausta, kun ajatellaan volyymia, myös tarpeita, joiden pohjalta varoja täytäntöön pannaan. Ja kyse on myös aikataulutuksesta. Esititte kysymyksen myös jonkinlaisesta tasapainoilusta vaihtokaupasta, jotta voimme huomioida e- prosessin osapuolten tarpeet. On hyvä, että nostitte tämän esille. meidän täytyy tässä omaksua jonkinlainen oppimisprosessuaalinen lähestymistapa. Jos esimerkiksi pyydetään lykkäystä, niin sitten täytyy varmistaa se, ettei käy niin, että yksityiset rahoittajat väistyvät. Ja tällöinhän välineen kautta toteutettava rahoitus ei toimi. Tämä on aivan esimerkin omainen malli siitä, mitä emme halua tapahtuvan. Mehän toteutamme myös investointipankin ryhmittymän kanssa neuvontatyötä. Haluamme olla yhteydessä myös rahoituksen välittäjätahoihin jotta voimme kuunnella myös julkisen puolen huolia. Edustaja Tchaikovsky mainitsi tietoisuuden ja sen alan puutteet. Yritämme parantaa tilannetta niin, että aivan ensi hetkestä lähtien tarjoamme neuvontaa ja opastusta. neuvontapalvelumme on kaikkien jäsenvaltioiden käytössä. Me olemme myös investoineet niin, että räätälöityä neuvontaa olisi tarjolla. Olemme kuunnelleet jäsenvaltioiden tarpeita. Maakohtaisia seminaareja järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa ja tehän voisitte vaikkapa käydä nettisivuilla ja löydätte sieltä tiedot, minkälaisessa vaiheessa eri jäsenvaltioissa nämä toimet nyt ovat. Prag? A... Niin, tänään Prahassa, toden totta. Mukava yhteen sattuma. Edustaja Etheridge, teidän kysymyksenne liittyi hyvin pitkälti käyttämiimme tietoihin ja dataan. Toivon, että saitte jo vastauksenne tähän yleiskysymykseen. No sitten vipuvaikutukseen. Olemme käyneet keskusteluita tilintarkastustuomioistuimen kanssa jo jonkin aikaa. Ei ole niin, että minkäänlaisia vähimmäis vipuvaikutusvaatimuksia asetukseen kirjattaisiin tai uusiutumisvaatimuksia. Olosuhteet ovat niin erilaisia jäsenvaltioiden välillä ja jopa jäsenvaltioiden sisällä. Tässä meidän on noudatettava sellaista metodia, jossa huomioidaan riittävällä tavalla olosuhteet ja myös noudatettava investointistrategia. Voihan olla niin, että on riski hakuisempi strategia taas, ja taas toisissa tilanteissa halutaan rahat äh, palautettavan, jotta ne voidaan investoida toisin. Kun katsomme käytettyä käytössämme olevia tietoja, niin on ikävää, että jäsenvaltiolla ei ole velvoitetta raportoida äh, vipuvaikutuksesta. Meillä on varsin rajalliset tiedot tältä alalta toistaiseksi, mutta tämähän oikeastaan heijastelee sitä tilannetta, joka vallitsee jäsenvaltioiden välillä ja sitä, minkälaisia mahdollisuuksia niillä on. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Niisler näistä vastauksista. En tiedä, haluaako tilintarkastustuomioistuin lisätä jotain. Lukis vastaa kysymyksiin järjestyksessä. Ensimmäinen kysymyksen ohjelmoinnin nykyvaiheesta 2014-2020 komission tietojen pohjalta panoaste on erittäin alhainen maaseudun kehittämisen rahoitusvälineissä. Tällä hetkellä on ainoastaan maaseudun seitsemän maaseudun kehittämisohjelmaa, jossa on rahoitusvalinneita viidessä jäsenvaltiossa 429 euroa. Eli hyvin lähellä 2007-2013 kautta. Mitä hyppyä ei ole tapahtunut ohjelmointikaudesta toiseen rahoitusvalinneiden käytössä. Ja sitten auditoinnin puitteissa – emme ole Euroopan investointipankkia investoineet. Keskitymme 2007-2013 kauteen. E, e, ja tässä vaiheessa tätä investointipankkimallia ei ollut mukana, joten sitä emme ole 50 miljoonasta oli, eli 50 miljoonaa olisi riittänyt kattamaan tarpeet 2013 loppuun asti, ottaen huomioon tämän rahoitusvälineiden kerrannaisvaikutuksen. Eli tavoitteet kerrannaisvaikutuksessa olivat 2015. Ja globaalisti tämä kerrannaisvaikutus on 0,52 eli alle yhden enemmän, enemmän varoja käytettiin, vähemmän varoja käytettiin rahoitusvälineisiin kuin annettiin lainoina kuin mitä pääomitettiin yksinkertaistettuna. Eli pääomitusaste yliarvioitiin reippaasti. Mikä johtuu siitä, että maaseudun kehittämisessä markkinatutkimukset, arvioivat alkuperäisestä kysynnästä, mitä ei oikein ollut jäsenvaltiossa. Hallinneilla oli todella huono käsitys varsinaista ratasvälineiden kysynnästä maaseudun kehittämisessä. Eli pääomaan tarvetta yliarvioitiin. Ja kun välineitä ei odotusti käytetä, ja kerrannaisvaikutus ei ole riittävä. Tämä vastaus. Maksatusten vaihettainen toteuttaminen. Toinen kysymyksenne. En sanonut, että tämä liiallinen pääomittamisongelma hoitaa sitä, mutta se rajoittaa sitä. Tämä sääntö rajoittaa 25 prosenttiin pääomasta nämä maksatukset. Se rajoittaa liiallisen pääoman asteen, mutta ongelma kokonaissaan se ei poista. Meillä on kertomuksessa muutama havainto Bulgarian, Italian, Puljan tapauksessa ja Sisilian tapauksessa soveltaen noita 25 prosentin pääomittamissääntöä. Sielläkin on vielä liikaa pääoma. Vähemmän liikaa, mutta liikaa kuitenkin. Nämä vastaukset minä halusin antaa. Yeah, okay. Can I thank, uh, Haluaisin kiittää molempia kollegoja näistä puheenvuoroista ja siitä, että he vastasivat kysymyksiin. Kiitos, että tulitte tänne tänään. Nyt voimme siirtyä sitten seuraavaan osaan ja siirtyneen pakollisen ex ante arviointiin ja tässä tulisi pitää huoli myös tuosta varainhoidosta ja sitten annan ensin Her Liille puheenvuoron. Share with you. Eh, Kiitos. Me haluaisin kertoa teille Euroopan investointipankin kokemuksesta, mitä tulee etukäteisarviointiin. EIB on tukenut monia tahoja, mitä rahoitusvälineen toteuttamiseen tulee. Vaikka me olemme antaneet tukea, me olemme tehneet 80 tutkimusta ja nämä Jessica Arbonet olivat komission rahoittavia ja DG-regio on ollut tässä myös osallisen. Mitä Jessica arviointiin tulee, tässä tutkitaan rahoitusvälineiden käyttöä ennen kaikkea maaseudun kehittämistä. Tässä tarkasteli ennen kaikkea sääntelypuitteita ja rahoitusvälineiden toteuttamista. Ja tässä tarkastellaan myös alueellisia ja paikallisia poliittisia puitteita. Nämä tutkimukset tulee toteutettavuustutkimuksiin. Tässä oli esillä ennen kaikkea energiatehokkuus ja kaupunkien kehittyminen. Niin, ja tässä otettiin huomioon myös aluekehitysrahastoasetus. Tässä yritettiin ottaa äh, rahoitustuotteet ja, ja niin kuin tässä jo aikaisemminkin on sanottu, nämä tutkimukset tehtiin vapaaehtoiselta pohjalta tällä toimintakaudella, mutta tässä tehtiin myös ennakkoarviointia, josta on ollut myös hyötyä tässä yhteydessä. Mitä ex ante arviointiin tulee, se on uusi vaatimus tällä kaudella. Ja ja tämä arviointi tehdään ennen kuin annetaan määrärahoja rahoitusvälineille. Ja tässä on otettu myös yhtenäisiä säännöksiä koskeva asetus. Aikaisemmin tästä asiasta ei ollut selkeyttä ja myös nämä hallintoviranomaiset ovat toivottaneet tämän tervetulleeksi. Tässä on kolme tavoitetta, mitä eksante-arviointiin tulee. Ensinnäkin pitäisi jotta katsotaan, että tämä välillä missä on otettu myös huomioon Euroopan rakenne- ja investointirahaston tavoitteet päällekkäisyyksiä pyritään välttämään, mitä eri rahoitusvälineisiin tulee niiden toteuttamiseen eri tasoilla. Ja sitten kolmas tavoite on pyritetty myös ottamaan huomioon myös äh, tämä markkinaraon koko jotta voitaisiin sitten myös tarjota parempia välineitä. Ja tässä pitäisi ottaa myös kysyntä ja tarjonta huomioon. Ja tässä ehdotetaan riittäviä investointistrategioita ja tässä otetaan myös lisäresurssit huomioon. Tässä voi vetää puolensa ja tässä pyritään määr- määrät määrittelemään myös lisäarvo. Ja tässä ex ante arviossa otetaan myös huomioon aikaisemmat toimintakaudet ja mitä niistä on voitu oppia. Tätä kautta voidaan välttää virheitä ja ottaa käyttöön parhaat käytänteet. Ja nämä annetaan sitten tiedoksi ja ja sitten nämä tulokset julkistetaan kolmen kuukauden kuluttua arvioinnista. Ja mitä investointipankin kokemuksiin tulee tässä yhteydessä, niin me olemme saaneet useita pyyntöjä, jonka avulla voisimme tukea julkisia viranomaisen ex ante arviointiprosessissa. Me olemme saaneet tyyntöjä alueellisilta, paikallisilta, kansallisilta viranomaisilta. Emme ainoastaan jäsenvaltioilta, myös hakijavaltioilta, jotka ovat esittäneet siis näitä pyyntöjä. Tämä on kahdenvälinen sopimus eh, investointipankin ja hallintoviranomaisen välillä tässä yhteydessä. Mitä me olemme sitten eh, oppineet? Aikaisemmalla kaudella rahoitusvälineet kehittyvät energiatehokkuuteen, eh, kaupunkien kehittämiseen ja Jessicaan ja Jeremyin. Tässä tavoitetta on nyt laajennettu. Tässä on 11 aihealotta, jonka se kattaa. Maataloudesta ollaan oltu ennen kaikkea kiinnostuneita ja myös Euroopan rakenne- ja investointirahasto. Ja myös sidosryhmät täytyisi ottaa huomioon tässä yhteydessä ja sitten myös aikataulun täytyisi olla realistinen. Herra Niisler jo mainitsi, kuinka tärkeä etukäteisarviointi on, jotta voidaan tehdä investointistrategioita ja voidaan myös jälkikäteen saada aikaan bisnessuunnitelma, joten hallintoviranomaisten täytyy pyrkiä siihen, että mm, ähm, määrä äh, rahat saadaan käyttöön ja todellakin tehdään riittävä ex ante arviointi saattaa olla tilanne, jossa erinti hallintoviranomaiset ovat tekemässä saman rahoitusvälineen kanssa, joten tämäkin täytyisi ottaa huomioon. Sitten täytyy olla myös tasapaino, mitä hyötyihin kustannuksiin tulee. Ex ante ei tule antamaan vastauksia etukäteen, mutta se on kuitenkin hyvä pohja, kun käytetään rahoitusvälineitä. Ja me puhutaan sen koosta. Ja sit hanke jatkumo on asia, jota täytyisi myös tarkastella. Joskus ei ole helppoa tehdä näin aikaisessa vaiheessa, mutta kuitenkin se on tärkeä kysymys ja on tärkeää myös arvioida, mikä on kysyntä, kun puhutaan tällaisesta hankkeesta. Mikä mielestä mielestämme sitten on lisäarvo, kun puhumme etukäteisarvioinnista. Mielestämme tätä kautta voidaan tarkastella myös käytännön askeleita, mitä rahoitusvälineisiin tulee. Tämän tulisi tapahtua hyvissä ajoin, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Ex ante arvioinnin kautta voidaan tehdä hyviä päätöksiä, kun suunnitellaan rahoitusvälineitä niin, että Euroopan rakenne- ja investointirahaston varoja voidaan suunnata oikealla tavalla. Ja tätä kautta tiedetään myös paremmin, minkälaiset markkinat ovat, ja tämä on, on hyvä lähtökohta markkinointistrategioille. Tätä kautta saadaan myös enemmän ähm, julkisia ja yksityisiä varoja käyttöön tässä yhteydessä. Ex ante arvioinnissa käy ilme, käy ilme, että kun käydään enemmän tai tarvitaan enemmän teknistä avustusta ähm, rahoitusvälineiden yhteydessä. Ja hallintoviranomaisten täytyisi ohjata ex ante arviointia, jotta pysyttäisiin äh, johdon mukaisena. Ja tätä kautta saadaan aikaiseksi myös jäljitysketju, äh, miksi nämä päätökset tehtiin äh, käyttää näitä rahoitusvälineitä. Kiitos. Thank you, Mrs. Lopez. Kiitos, rouva Lopez. Ilmeisesti te piditte koko esityksen Euroopan investointipankin puolesta, joten me voimme siirtyä sitten seuraavaan esitykseen. Rahoitusvälineiden tehokkuus yhdistyneessä kuningaskunnassa. Herra Reed, niin ennen kuin te aloitatte, te mainitsitte Walesin useaan otteeseen tässä yhteydessä. Okay, thank you. Kiitos. Rahoitusvalinnoilla on ollut tärkeä osansa. 2007-2013 maaseudun kehittämisen ohjelmissa. Olemme katsoneet minkälaista kokemusta on ollut eri ra- rahastossa on ollut eu ja paikallisissa. Ja meillä on kokemusta 90-luvulta lähtien rahoitusvälineissä – alueiden avain sidosryhmät ymmärtävät, mitä re- markkinakoja on, niin 2007-2013 ohjelmassa tärkein havainto on, että rahastojen kokeilat olla riittävän iso, että jatkorahoitusta voi olla, että rahoitus ei vesiity ja sopimusten liittyvän selkeitä niin, että niillä on riittävät alueelliset vaikutukset ja ne takavat toimitukseen ja pitää olla innovoitavia tuotteita, jotka houkuttelevat sen sektorin toimijoita. Ja meillä täytyy olla joustava malli, joka sopeutuu muuttuneisiin olosuhteisiin. Ja sitten portfoliota täytyy hallinnoida ja että täytyy myös maksimoida nämä vanhojen investointien tuotannot. 2020 pohjalta meillä on tällainen holding-rahasto, jolla pyrimme paremmin integroimaan ja luomaan strategisimman lähestymistavan ja pyrimme luomaan myös riittävästi mittakaavaa etuja, jotta mahdollisimman tehtävä rahasta rahoitus on riittävää hoidossa. Pyrimme myöskin ottamaan riske, hyödyntämään riskejä ja ottamaan riittävästi riskejä portfolioon ja, ja pk-yritykselle pääsyä. 2007-2013 me pääsimme, eh, me käytimme RDFn seniorivelkaa eh, osana ex-ante-arvioinnot tarjoavat erittäin merkittävän rationaliteetin. Pohjamme olemassa asiantuntijoille infrastruktuurille toteutamme uusia rahastoja sitten nopeammin ja kustannustehokkaammin. The evaluations undertaken have shown the Jeremy funds have established themselves in their region. Olemme luonneet asiantuntemusta ja taitoja, jotka ovat luottaneet markkinaprofiilia ja tietoisuutta tehokkaasta infrastruktuurista. Olemassa olevat järvirahastot ovat testanneet useampia lähestymistapoja ja tarjotaan investointivaroja PKlle. Ja nykyrahaston ratkaisutekijänä on, että meillä on laadukas valvonnan toteutus ja paikallisella tasolla meillä on räätälöitä ja hallintarakenteita, jotka ovat monimutkaisille rahastolle saman tason ryhmää. Rakenteessa on rahasto, jonka tarkoitus on pitää huolta investointistrategiasta ja sitten tarvitaan pääomaa alirahastolle ja sitten hoitaa suhteita sidosryhmien investoijien välillä. Rak- hallintarakenteessa on johtokunta, joka pitää huolta rahoitusvälineen tavoitteista, ja ryhmä, jossa on myös kehittyneitä venture-pääoma, riskipääoma ihmisiä ja rahoittajia mukana, missä lukee hallintaviranomaiset, Euroopan investointipankit ja muut pankit. Holding-ryhmässä on myös varoja, äh, jossa toiminta on to, toimintasuunnitelmat alirahastoille ja strategiat kullekin alirahastolle. Meillä on kumppanussopimuksia ja hallinnointisopimuksia ja ja holding rahasto pohjalta johtajan täytyy päivittää strategia vuosittain ja vuosittaiset bisnessuunnitelmat ovat osa Euroopan investointipaikin valvontaa ja meillä on mahdollisuus asettaa sanktioita, jos ei toimita Euroopan investointipankkien sääntöjen mukaisesti. Ja sitten tulokset rahoitusvälineistä. Ohjelmatekalla ulkoiset tapahtumat muuttivat toimintaa ympäristöä. Rahoituskriisi äh, vaikutti toimintaan, koska pankkien rahoitus väheni ja yksityistahoit olivat varovaisempia. Kysyntä muuttui myös. Yritykset keskittyvät pikemminkin henkijäämiseen kuin kasvuun. Järjemisrahastojen kokemus on ollut sellainen, että meillä on tehtävä kokemusta reagoida näihin haasteisiin ja holding rakenne vahvisti sen, että me pohjasimme markkinat ja meillä oli sel- markkinatoimijoita haukottelevia muutoksessa sopivuttavaa toimintaa. Meillä oli asiantuntemusta ja meillä oli korkealaatuisia rahastohallintapalveluita. Tämä on rahoitusvälineelle olennaista. Investointirahaston varahankinta ja rekrytointi on tärkeää, että meillä on riittävät taidot, että voimme tarjota vastuullisia tälle. Meillä on tällainen paneeli isompien rahastojen johtajille Koillis-Englannissa. Ja, ja meillä kvartaaliraportointi holding-tasolla vertaamme tuotteita, kuten hakemusten määrä, investointivolyymit, pk-yritysten määrä, joka saa apua, ja se vipuvaikutukset, myöskin horisontaaliset lainat ja arvon ja lainasuhteita tarkastella äh, netto tasetta, käteistasetta, äh, korkotulojen menoja ja tällaisia indikaattoreja, työpaikkoja luotu, työpaikkoja turvattu ja yritysten parantanut toiminta. Toiminta täytyy räätälöidä niiden äh, pääomavälineiden tarpeisiin. Ei pidä toimia niin kuin tukivälineissä. Jeremy ja Jessica rahastavat osoittaneet, että meillä on brändi-identiteettiä. Sitä kannattaa kehittää. Me voimme tukea paikallisten investointi yhteisöä ja luoda kapasiteettia alueellamme. Ilsana Koskonen Järvesi ja Jessica ovat hyviä rahoitusvälineitä. Ne ovat, niissä on opittu aikaisemmista varoista, mitä rakenne ja holdingrahasta ja tuoteportfoliot tarjoavat työtä ja pk yrityksille Meillä on strategisia projekteja, jotka on kestävää. Meillä on kasvua ja lisäarvoa. Ne ovat tärkeitä yhteisöksen vuoksi. Me olemme huomanneet markkinarakoja ja me olemme saaneet sitten yksityisen sektorin investointeja mukaan ja luonneet lipovaikutusta tässä on pääläksyistä yhteenveto 2020 välillä. Kiitoksia. Uh, thanks, Mrs. Uh, Lopez from the uh, EIB. Kiitoksia, rouva Lopez ja herra Reed. Ja nyt jäsenillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä, jos teillä sellaisia on. Niin, rouva Gressle, te saatte nyt ensimmäisen puheenvuoron, kun ette äsken olleet paikalla. Kiitos. Olin pahoillani, että jouduin poistumaan hetkeksi salista, mutta välillä minun täytyy myös hoitaa muita tehtäviä. Haluaisin tämän talousarvion valvontanäkökulman vielä tuoda tähän. Se vielä hieman puuttui. Herra Reid, minkälaisen vipuvaikutuksen te olette olette saaneet. Ja mm, entäs sitten äh, hallintomaksut? Mehän kärsimme siitä, että me emme oikeastaan nyt ole kuulleet, että miten äh, usein rakennerahastoissa ja maatalousrahastoissa äh, toimitaan. Ja mehän olemme nyt myös hieman huolissamme, mitä näihin rahastoihin tulee. Meillä olisi tärkeää saada tietoa, mitä olemme saavuttaneet, kuinka paljon yksityistä pääomaa on saatu, mitä hankkeita on rahoitettu. Me haluaisin todellakin nyt konkreettisia vastauksia. Ehkä voisitte tähän ottaa lyhyesti, lyhyesti kantaa. Ja investointipankin kohdallakaan ei ollut näitä tietoja no harvemmin nyt mitään konkreettisia tietoja saa. Ja minä olen kyllä todella huolissani tästä, koska kun me, me emme yksinkertaisesti tiedä tarpeeksi, mitä näissä rahastoissa tapahtuu. Kiitos. Thanks, Mrs. Gressler. Next, Mr. Kiitos, herra Pyrinski ja sitten herra Etheridge. Thank you, Chair. A, a very... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt kysymys. Rova Loppiselle. Hän totesi, että maataloudessa on ja myös tutkimus- ja kehitystoiminnassa on kovaa kiinnostusta. Tämä ei kuitenkaan oikein sovi yhteen niiden tietojen kanssa, joita saimme tilitarkastustuomioistuimelta. Siellä pikemminkin mainittiin kiinnostuksen puute näiden rahoitusvälineiden kohdalla. Onko tässä jonkinlaista ristiriitaa, eroavaisuutta? Onko eroa toisaalta kiinnostuksen ja toisaalta täytäntöönpanon välillä? Kenties tätä voitaisiin hieman vielä syventää. Thank you. Uh, Mr. Reid, thank you for the... Kiitos, herra Reid. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen esitys. Puhuitte rahoitusvälineistä ja sitten niiden käytöstä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja mitä siellä on tapahtunut. Jos nyt ymmärsin oikein, niin aina tarvitaan kohesiota ja rakenteita, jotta nämä määrärahat voidaan käyttää. Minua kiinnostaisi tämä viranomais näkökulma, West Midlands muun muassa. Sitten tämä niin kutsuttu Northern Powerhouse. Ovatko nämä viranomaiset sopivia, jotta näitä määrärahoja voidaan käyttää? Ja ja saavutetaanko tässä ne tavoitteet, mitä näihin hank- hankkeisiin tänne hankkeelle on asetettu. Kiitos. Mm, ehkä voisimme nyt sitten siirtyä vastauksiin Rouva Lopis ja herra Reed. Rouva Lopis. Mm, regarding the question about... Um... Kysymys, joka koskee tilintarkastustuomioistuimen toteamaa kysyntätasoa ja meidän tote- näkemämme kiinnostus. Meidän näkemä kiinnostus on tällaista tulevaan ohjelmatikauteen suuntautunutta kysyntää. Olemme pyrkineet selittämään, onko kysymystä, kysyntää olemassa. Ei tässä ole mielestäni kuilua, vaan yksinkertaisesti kiinnostus on lisääntynyt. Ja tässä on kytkössä siihen, mitä komissio tekee se lisää kiinnostusta rahoitusvälineisiin uusilla sektoreilla. Tämä merkitseekö tämä sitä, että kun ihmiset ovat saaneet selville, mitä tapahtuu, niin tämä vie heiltä kiinnostusta? Oli kiinnostusta saada tietoa, miten nämä välineet toimivat. Onko niitä, kun tietoa saatiin, niin sitten meni kiinnostus? Ei oikeastaan. Tämä harjoitus on yhä käynnissä. olemme alustavien arvioiden vaiheessa. Emme tiedä, mitä täytäntöönpanovaiheessa tapahtuu. Herra Reid. Um, couple of points. First... Pari näkökohtaa äh, vipuvaikutuksesta. Järven rahastot yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meillä on neljä sellaista. meillä on nämä Hollin rahastot ja niissä on joka alarahastoja. ja sillä rahoitusta, alkurahoitusta ja perinteisempään velkarahoitukseen. Kaiken kaikkiaan portfolien viime on ainakin yhden verran. Tähän että Euroopan investointipankista tulee vielä lisärahoitusta. Sopimuskohtaisesti tämä vaihtelee ja saattaa olla paljon korkeampi. Nykymarkkinatilanne on sellainen, että vanhan vaiheessa on ollut erittäin vaikeaa saada alkuinvestointi ensimmäisellä kierroksella, mutta myöhemmällä kierroksella tulee lisää yksityisen sektorin rahoitusta. Että voisi olla, että yhteenrahoituksella ensimmäisellä kierroksella ja sitten vaikutusta listasta sitten myöhäisemmäisellä kierroksilla, kun ollaan mukana. Mutta rahastot raportoivat, että vaikutus on ainakin vastaa alkumäärästä pääomitusta, mutta tämä vaihtelee rahastoittain, eli olla rahastoittain hallinnon ja viranomaisen näkökulmasta. Me seuraamme näitä rahastoja. Olemme myöskin tämän neuvonantaja ja me näemme ihan ensi kädeltä, mitä siellä tapahtuu. Ja neuvonantavat lautakunnat, elimet näkevät, minne investointivarat menevät, mikä on kysyntä. Kun ohjelma on loppumaisillaan, ja rahastojen ja yritysten menestys on ollut tärkeää vaikeissa rahoituskriisin oloissa, mutta olemme nähdä vaikutuksia jo. Rahastot alkavat ottaa kakkosta ja kolmas kierroksen lisärahoitusta ja yksityisen sektorin investointeja tulee mukaan, kun markkinaolot paranevat. Olemme nähneet, että eri tyyppisissä rahastossa on eroja. On perinteistä laina velkarahoitusta, kun pankit ovat vetäytyneet näiltä markkinoilta, se on vaikuttanut. Ja jos ajattelee, mitä tuottoa me saamme lainoista, emme me kilpaile yksityisen sektorin kanssa. Lainojen korkotaso on korkeampi kuin bisneksellä muita. Me olemme tällainen viimekätinen luotottaja. Se on osa meidän toimialamme, mutta olemme huomanneet, että aika paljon investointeja tapahtuu niin, että täydennetään pankkilainausta. Me tarjoamme kasvupääomaa. Ja tässä katselemme sitten rinnakkain yksityisen sektorin luokituksen kanssa. Voimme tarjota tilastuksia ja lähetämme niitä myös komissiolle eri rahastoista. Voimme näyttää että rahastojen rakenteet vaihtelevat niin kovasti. tästä on lähes täysin investointi. Tulokset ovat menestys ja olemme pystyttämässä seuraavaan 14-20 rahastoja tekemässä nykyistä investointiportfolioa. Ja tarvitaanko me myös uusille yrityksille rahoitusta, kun ne etsivät lisärahoitusta? Ja sitten kohesiorakenteiden suhteen luoteisessa Manchesterin alu, suur Manchesterin alueella työskentelemme sekä kaupunkikäytöksen kanssa, jo pohjamme heidän Jessica ja Evergreen rahastoihin, jotka ovat osoittaneet, että potentiaalia on. On ollut iso työ muuttaa kulttuuria, erityisesti rakentajan kulttuuria, että siirrytään pois avustuksista uudelleen maksamiseen ja tämä vaatii työtä. Isommissa kaupungeissa on kannustimia vaihtaa toimintamallia, kun julkista rahoitusta on vaikea saada. Ja nämä välineet, joita maksaa takaisin, on eteenpäin. Meillä on hyviä kokemuksia Sur- Manchesterin alueelta ja Liverpoolin alueelta, jossa meillä on myös johtajana – ja joissa Jessica-rahasta. Viranomaisten toiminnan yhdistäminen, kyllä, mutta haaste on usein tarvitaan riittävän isoja rahaeriä. Ja rahastuksessa menestys tapahtuu usein, kun me yhdistämme alueita. Ja työskentelemme 14-20 kaudella kovasti, että saisimme yrityksiä, yrityskumppanuuksia rypäitä ja että saisimme riittävästi rahoitusmassaa. Ja tämän olemme nähneet 2007-2013 holding rahasto luo riittäviä alarahastoja, jotka ovat sen holdingin alaisia. Ja meillä on yksittäisen rahaston tai tällaisena 25-30 miljoonaa puntaa, jotta siinä on riittävän laaja investointiportfolio, jotta voidaan sitten jatkaa investointeja tien tasoa yrityksissä, jotka osallistuvat pohjoisessa pohjoisella alueella, meillä on kriteerien maassa kolmella pohjoisella alueella. Meillä on kolme isoa rahastoa pois Englannissa 2013 ja ruokahalu jatkuu. Markkinoilla kysyntää, että jos työskentelemme läheisesti Euroopan investointipankin kanssa ex ante arvioinnissa 2014-2020 kaudelle. Eli tässä on markkinarakoa. Erityisesti varhaista rahoitusta, riskipääomarahoitusta. Markkinatietoja tarjotaan ja nämä rahastot ovat kerpaista eteenpäin. Tutkimaan tuloksia voisi tarjota esimerkkejä, jos on ollut erittäin menestyksekkäitä tavoitteeseen nähden. Heksantiarvioinnit, jotka olemme tehneet, ovat myöskin validoineet osa niistä keskusteluista, joita käytiin, kun nämä rahastot pantiin kasaan 2007 kahdeksan vaiheessa. Minusta on kiinnostavaa, että holding-rahasto malli tarjoaa meille paljon joustavuutta, kun siirtämään varoja rahastojen välillä. Sitä edessä ohjelmassa ei ollut. Ja, ja jos mark, johto, johto ei toiminut niin tai markkinat muuttuivat, kohdennamme rahoitusta nopeasti, tehokkaasti sinne sellaisiin rahastoihin, joilla on tarvetta sille. Uh, Kiitos, herra Reed ehkä Walesiin vielä muutama sana. Meillä on tämän Financial Wales, Walesia koskeva rahasto. PK-yrityksillä on ollut vaikea saada rahoitusta pankeilta, joten he ovat käyttäneet sitten Financial Walesia. Joten toivon, että tämä toiminta jatkuu tulevaisuudessa. Ehkä se kehittyy vielä eteenpäin siitä, mutta se on ollut kuitenkin erittäin hyödyllinen viime vuosina. Ja kiitos myös Rova Lopis esityksestä. Kiitos, että vastasitte esitettyihin kysymyksiin. I can't remember anybody asking you. Teiltä ei ilmeisesti kysytty mitään. Excuse me, I just wanted to respond to... Niin, anteeksi, halusin vastata vielä puheenjohtaja Gresslälle, kun olitte salin ulkopuolella. Puhuimme niistä tiedoista, jotka käytössämme ovat, ja te palasitte nyt tähän kysymykseen. Tässä se, mitä me olemme valmistelleet teille yhteenvedon muodossa täytäntöönpanosta. Tämän me olemme saaneet aikaiseksi kaudella 2007-2013, kun ajattelemme raportoinnin laatua. Te olette tietoisia siitä, että nyt on jäsenvaltiolla velvoite sitten vuoden 2011, jolloin asetusta muutettiin. Silloin sovittiin kuitenkin vain vähimmäisraportointivelvollisuuksista. Erityisesti tuloksiin liittyvät tiedot, se mitä saavutettaisiin esimerkiksi eh, vipuvaikutuksella tai takuu takun avulla tai uudelleen käytöllä. Tämä jää sitten oman raportoinnin varaan jäsenvaltioiden osalta. Tästä emme ole paljon tuloksia saaneet. Olemme kuitenkin uudella kaudella pystyneet näitä ongelmia korjaamaan aika hyvin. Kun ajatellaan uutta lainsäädäntöä kaudelle 14.20, ja vipuvaikutusta, kun olemme esitelleet tarpeita eksantearvion suhteen, niin huomautimme, että puhutaan aina ennakoidusta vipuvaikutuksesta. Sehän riippuu aina olosuhteista. Me emme voi kattavasti mitata äh, vipuvaikutusta tai tätä uusiutuvaa luonnetta. Se riippuu useista tekijöistä, missä rahoitus tapahtuu ja kohesiopolitiikan yhteydessä esimerkiksi voitte ymmärtää, että vipuvaikutus ei varmastikaan ole ainoa tavoite, joka täytyy ottaa huomioon. Olemme järkiperäistäneet tämän järjestelyn niin, että, että ymmärtäisimme paremmin, mitä tarkoitamme, kun puhumme vipuvaikutuksesta nyt uuden kauden olosuhteissa, kun ex ante arviot tulevat keskusteluihin. Follow-up? Synteesiraportti on lokakuulta, 15. lokakuuta vuodelta 2015, eikö niin? Siinä esitetään yhteenveto joulukuun viimeisen päivän 2014 tilanteesta. Tässä nämä tiedot ovat tuorempia kuin mitä tiedot olivat silloin, kun asiantuntijat kirjoittivat taustaraporttiansa. Silloin käytettiin edellisen vuoden tietoja. Kiitos, herra Niisler ja rouva Gress. Gressle on tyytyväinen, että hän sai vastauksen komissiolta tähän kysymykseen. Ehkä voisin nyt antaa teille jälleen puheenjohtajuuden. Tämä oli kyllä oikeastaan aika hauskaa. Sorry, Mr. Lee? Yeah, thank you, Mr. Chair, or Madam Chair, rather. Um, I think uh, we were wondering whether you actually wanted an answer to your specific, which was also addressed to EIB. Niin, täällä esitettiin vielä kysymys Jessica-rahastoihin liittyen. Ja herra Niisler viittasi jo siihen, että tilanne on parantunut vuonna 2015. Tuomme myös kollegan, joka on vastuussa näistä kysymyksistä. Hän voi antaa teille jotain avainlukuja, jos teitä kiinnostaa, miten nämä rahastot ovat toimineet vuonna 2015. I think Mrs. Gressler is enjoying the break, so she wants... Rouva Gressle varmaan haluaa vielä vähän pitää taukoa. Ehkä minä tässä jatkan. Kiitos, voimme siirtyä sitten sitten seuraavaan, seuraavaan osuuteen, niin, niin siksi varmaan Rova Kresla osaa, että minä jatkan, koska tässä on hieman vaikea nimi. Herra Nikolas Panajottopoulos seuraavaksi, olkaa hyvä. European Investment Fund. Euroopan investointirahastosta raportoimme tilanteesta ja tässä kollegani Solotski on ollut tekemässä tätä työtä kanssani. Kiitos kutsusta saapua valiokunnan vieraksi. Investointirahasto voi toimia lisänä, kun raportoimme työstämme tällä saralla. Kyse on rakennerahastojen täytäntöönpanosta kaudelle 2007-2013. Investointirahastollahan on pitkä kokemus rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta, erityisesti PK yrityskentällä. Olemme tehneet yhteistyötä Euroopan unionin ja komission kanssa monien vuosien aikana. 2007 vuonna käynnistimme myös työn yhteishallinnoinnin alueelle. Sillä nimellähän se nykyään tunnetaan. Muutama sana siitä, mitä EIF on saanut aikaiseksi kentällä tässä hieman numerotietoja. Ensinnäkin siitä, miten säätelykehys on vaikuttanut työhömme, mitä olemme tästä oppineet ja miten suhtaudumme tähän tulevaisuudessa. Pyrimme myös vastaamaan kysymyksiin auditoinnista EIFn suhteen. Kysymys esitettiin myös siitä, mitä on tehty kaudelle 2014-2020. Kiitos. Hyvää iltapäivää. Haluaisimme lähteä liikkeelle kartasta, jonka näette kalvolla. Siinä näette holding-rahastot, jota EIF kaudella 7.13 on hallinnoinut. Näette, että yli miljardi euroa rakennerahastoista on ollut tavana. Kenties Viittaan tähän uusiutuvaan luonteeseen uudelleen rahoitukseen rahoitusvälineissä. On syytä mainita, että uusiutuvuus jatkuu myös ohjelmointikauden loputtua, koska rakennerahastovarojahan maksetaan välittäjille tai lopullisille edunsaajille. Ja näette oikealta tästä kalvosta, että jäsenvaltiot ovat jo jatkaneet investointirahaston kanssa näitä hallinnointisopimuksia. Eli rahastot jatkavat kauden loputtuakin. Komission valmistelemassa raportissa oli kaksi tapaustutkimusta bulgarialaisesta ja romanialaisesta holdingrahastosta, jota e IFS olen ollut hallinnoimassa. Me halusimme kertoa teille hieman näkymistä Bulgarian rakenteen puitteissa ja minkälaisia välineitä siellä on käytössä Jeremi-ohjelman alaisuudessa. Olemme kuulleet jo tässä kuulemisessa monia asiaan liittyviä aiheita. Meillä oli viisi erilaista tuotetta, toisaalta velkavälineitä, toisaalta oman pääoman ehtoisia välineitä ja myös rahoituksen välittäjiä oli tässä mukana 12. Minkälaisia lipuvaikutuksia tällä sitten on saatu ja miten tämä vastaa niitä tavoitteita, jotka on määritelty ex ante analyysissä ja investointistrategiassa? Näette vasemmalta puolelta kalvoa joka kuvastaa sinisellä värillä tätä alkuvaihetta. Ensin on siemenvaihe, sitten on startup-vaihe. Näette, että on hyvin vaikeata alkuvaiheessa houkutella yksityisiä sijoittajia tälle alueelle. Ja tarvitaan julkisten rahastojen, onpa sitten kyse rakennerahastosta tai muista julkista rahoituksesta, niin niiden tukea tarvitaan. Täytyy muistaa myös valtion tukisäännöt, jotka ovat voimassa. Sitten kun siirrytään kuvan oikean laitaan ja kun pk-yritykset kasvavat ja kehitys etenee, niin on helpompi saada myös yksityistä rahoitusta mukaan. Tässä kyseeseen tulee takutuotteemme. Ja tässä oikeastaan puhutaan viisinkertaistumisesta rahoituksen suhteen, mikä saadaan rakennerahastosta välineellä on tietyt poliittiset tavoitteet ja täytyy muistaa myös yksityisen pääoman saatavuus, joka saadaan mukaan. Sitten lyhyt yhteenveto Bulgarian tilanteesta. Tätä ette löydä raportista, jonka Nisler jo aiemmin mainitsi. Me täytäntöönpanon takia totta kai äh, tiedämme, ketkä tässä ovat äh, välittäjinä. 92 prosenttia rahastoista, jotka meillä tässä Bulgarian holding-rahastossa on, on toimitettu eteenpäin, vastaan otettu välineiden välillä on eroa. Näette tässä kokonaisluvut ja yli 8000 yritystä on saanut rahoitusta järjestelyn kautta. Pitkälti ne ovat myös mikroyrityksiä tässä ryhmässä. Kun ajatellaan markkinavaikutusta pelkän yritysten määrän lisäksi, niin me puhumme myös vaikutuksista PK-lainojen myöntämisen muodossa. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi eh, takuiden vaatiminen. Tässä meillä on konkreettisia tuloksia. Yleensä liikepankit vaativat yli 100 prosenttisia takuita, mutta tässä olemme päässeet alle 50 prosenttiin, eli suuri vaikutus on tällä ollut pk-yrityksiin ja niiden käytettävissä oleviin varoihin. Sitten puhutaan myös rahoituksen hinnasta. Eurostatin tietojen mukaan Bulgaria on se jäsenvaltio, jossa on kaikista kalleinta yrityksille saada velkarahoitusta. Me mahdollistamme sen, että yritykset saavat lainoja pienemmällä korkoprosentilla. Puhutaan alle 50 prosentista verrattuna normaaliin korkotasoon. Bulgarian ohjelman äh, keskittymisaiheena oikeastaan on ollut yritysympäristön ekosysteemin parantaminen – yksityisen pääoman ehtoista rahoitusta on käytetty varsin vähän, kehitysaste on ollut varsin matalalla, on haluttu tehdä enemmän erityisesti varhaisissa vaiheissa ja tähän me olemme pyrkineet. Totta kai kyseessä on prosessi. Äh, riskirahoitusrahastot äh, vaativat pidemmän jakson ja tätä täytyy jatkaa myös uudella kaudella. Me olemme jo toteuttaneet ex ante arvion ja olemme panneet merkille saavutukset ja puutteet ja uudet säätelypuitteet. Mutta kyllä tällä on vaikutuksia saatu jo näkyviin. Täytyy muistaa myös työpaikkojen määrä, jotka tässä prosessissa on voitu luoda. Seuraavasta kuvasta näette kartan, joka osoittaa, minkä verran välittäjiä olemme voineet saada mukaan rakennerahastojen täytäntöönpanoon. Tässä ei mene tämän enempää yksityiskohtiin, mutta Nisle ja komissiokin tähän viittasivat ja kysymyksissäkin tähän viitattiin rahoitusvälineissä. Tärkeintä on se, että saadaan mukaan yksityisiä tahoja, yksityisiä rahoittajia – investointirahastossa olemme ylpeitä niistä saavutuksista, mitä meillä on. Olemme voineet saada mukaan tärkeitä toimijoita pankkisektorilta, pääomasektorilta, ja tämä parantaa ilman muuta rahoituksen saatavuutta pk-yrityksille. Tästä saattaa makua, mitä me olemme oppineet seuraavassa kuvassa. Aikaisemmin keskityttiin avustuksiin ja sääntöä piti kovasti tulkita. Allopa-osasta joutuu sitten puuttumaan asian useamman kerran, ja hyvät uutiset ovat, että meillä on uusi rakenne, joka on paljon annollisempi, selkeämpi Meidän täytyy pysyä samalla linjalla säilyttää joustavuus, koska eteenpäin katsoen vaan kysymys, että säännöt, kehitykset, auditointi, monitorointi, houkuttelevat markkinatoimijoita. Tätä me tavoittelemme uudessa kehityssä yhteissäännöksiä koskevassa asetuksessa meillä on helpommin täytäntöönpäin pantavia välineitä. Muita markkinoiden toiveita, kuten pääomaa helpotusten saaminen mahdollista ja rakennerahastovälineet pitävät meitä kiireisinä. Meidän täytyy säilyttää tämä joustavuus. Ja muutama sana auditoinnista. Panettista on paljon yksinkertaistettu tämän yhden tarkistuksen periaatteen mukaan. Eli yksi tarkistus kaikille hallinnoille rahastoille. Rakennerahastojen ja rakennerahastojen ja holdingrahastojen tarkistus on sellaista, että ne täytyy auditoida, se on hyvä. Mutta tässä on useampia osapuolia, joilla on paljon päällekkäisyyksiä. Olemme luotelleet tässä auditointien määrä ja aika kanssa olemme olleet eri toimielimen kanssa 2011-2015 puolella kautta. Ja yhteensä 53 tarkistusta eri viranomaisilta, eikä yhtään merkittävää auditoijien havaintoa. 2014 siihen oli myös kysymyksiä. Meillä on työskentely osama jäsenvaltion kanssa. Tässä on kahdenlaista karttaa. Vasemmalla on uusia aloitteita rakenne rahastojen haetetussa hallinnossa. siellä jäsenvaltioita, sekä käymme keskusteluja rahoitusopimuksista. Ja tässä maataloussektori on mukana, jossa pian allekirjoitetaan ensimmäinen rahoitusopimus oikealla u- uusi rahoitusväline PK-aloite. Se on kehitetty tällä kaudelle, se yhdistetään ESIFin rahoitusta, eli Jeremin toiminnan jatkajalta – sitten horisonttiohjelmia ja kosmiohjelmia. Ja sitten Euroopan investointipankin ja, ja rahoja, jotka tarjoavat välitason rahoitusta sitten, jotta pk saavat rahoitusta. on kaksi sopimusta Espanjassa Maltalla allekirjoitettu. Ja työskentelemme lisäsopimusten loppuun saattamiseksi tälle vuonna. Tässä etenemme näilläkin alueella. Okay, thanks to our two colleagues from the, uh... Kiitoksia kollegoille Euroopan investointirahastosta. Ja sitten herra Selper on seuraava puhuja. Hän on Baden-Württembergin takuupankin edustaja. En näe herra siellä herra, onko hän paikalla? Thank you very much and good afternoon, ladies and gentlemen. And I think... Kiitos. Eh, hyvää päivää Baden-Württembergistä, myös Rova Gresselle. Kiitos, että saimme mahdollisuuden osallistua tähän eh, kuulemistilaisuuteen. Minun täytyy puhua lyhyesti, niin haluaisin tässä nyt keskittyä näihin kalvoihin, Annan teille tässä, sanon tässä nyt lyhyesti joitakin lukuja liittyen ASEM ja miten tämä takuukonsepti toimii. Se on erittäin tärkeää. Me yhdistämme tässä välineemme myös äh, välineemme Euroopan investointirahaston välineisiin ja kerron myös, mitä me olemme oppineet muista hankkeista, mutta meillä on myös kommentteja jäseniltä, jotka ovat käyttäneet näitä välineitä, joista me keskustelemme tänään iltapäivällä. AECM perustettiin 1992, siinä oli viisi jäsentä silloin. Tällä hetkellä meillä on 41 jäsentä 25 maasta. Se on enemmän kuin lobbausjärjestö se on taho, jossa me vaihdamme kokemuksia liittyen valtion tukiin ja rahoitusvälineisiin. Ja me tuemme toki Euroopan toimielimiä, kun se kehittää toimenpiteitä, joiden avulla rahoitusvälineiden käyttö on helpompaa ja takuuden summa on tällä hetkellä ollut lähes 80 miljardia euroa. ja Tämä liittyy myös PK-yritysten määrä. Meillä on noin kolme miljoonaa PK-yritystä koko Euroopassa, joita on tuettu näiden äm, takauksen avulla. Kuka on osallisena tässä prosessissa? Jos joku tarvitsee rahoitusta, me puhumme PK-yrityksistä, me puhumme myös mikroyrityksistä, startup-yrityksistä, yrittäjistä, jotka tarvitsevat rahoitusta. Me tarvitsemme pankin kumppaniksi, joka antaa lainan ja sitten me tarvitsemme myös hankkeen. Yleensä hankkeet ovat riittäviä pankin näkökulmasta, mutta rahoitusta ei kuitenkaan pankin näkökulmasta ole riittävästi. Ja sitten siksi tämän takuulaitoksen osuus on noin 50-80 prosenttia. Usein takuulaitokset käyttävät vasta takuita Ähm, EU-tasolla tai paikallistasolla. Ja tämä on ensimmäinen vipuvaikutus, kun puhutaan takuusektorista. Nämä vasta takuut välittäjien kautta meidän pitäisi ehkä puhua välittäjistä ja määritelmästä. On kaupallisia pankkeja, sitten on näitä Äh, myös näitä mm, takuutahoja, jotka äh, rahoittavat pk-yrityksiä. Kun me puhumme välittäjistä, niin ovat näitä takaajia. Eli tässä on etuja PK-yrityksille, ne saavat äh, rahoitusta helpommin totta kai, mutta takuulaitos yleensä tarjoaa erityispalveluita tukeakseen PK-yrityksiä, tietoa, ähm, ohjeita osakkeen omistajat ovat tässä myös mukana päätöksentekoprosessissa, eli nämä, tässä ei pyritä voittoon. PK-yritykset ovat usein hallinnossa mukana. Me emme yritä vaikuttaa markkinoihin, me, me kilpailemme, teemme työtä kaikkien pankkien kanssa ja me katamme usein koko maan sektorin tai osavaltion riippuen tuotteesta. Ennen kuin tarkastelemme seuraavaa kalvoa, niin voisin kertoa, että olemme kysyneet jäseniltä kokemuksia, mitä rakennerahastoihin tulee, ja me olemme saaneet jotakin kommentteja, joita me haluaisimme esittää tässä. Mutta kokemusta ei kovinkaan paljon ole, mutta haluaisin tässä keskittyä yhteen hankkeeseen. SIP-hanke. Se pantiin toimeen samana aikakautena, joten meillä siinä samat vaikutukset tämän välineen kohdalla. Ja te näette, että tämä väline toimi erittäin hyvin 65 prosenttia 11 miljardista vastatakuusopimuksesta. Noin 130 000 pk-yritystä tässä oli mukana. Kaiken kaikkiaan pk-yrityksiä oli 220 000, eli tämä on noin 60 prosentin osuus ja koska käyttöaste oli näin korkea, niin toki ECMn jäsenillä on odotuksia uudelle toimintakaudelle, mitä Cosmeen, Horizonin ja EFCin tulee. Ja toki myös rakennerahastot ovat tässä mukana. Ja varmasti pidätte tästä kuvasta, koska tässä esiteen, esitetään, kuinka suuri vipuvaikutus on ollut. Kerrannaisvaikutuksessa tulee tärkeämpi. Me olemme tästä puhuneet. Jos puhun 520 miljoonasta eurosta CPn kohdalla. Ja kun tässä on tämä yhdistelmä, seimpen yhdistäminen laina takuisiin. Eli nämä ovat aika vakuuttavia lukuja. Ja sitten on myös tämä uudelleen käyttö. Otettu huomioon. Sitten meillä on joitakin huolenaiheita. Meillä on ennen kaikkea yksi huolenaihe meidän järjestössämme. Tässä tehdään sopimuksia suoraan kaupallisten pankkien kanssa ja EIFn välillä. Pankit ovat meidän uksakin omistajia, joten ne voivat päättää, että käyttävätkö ne takuulaitoksia vai tekevätkö he suoran sopimuksen. Tämä on niin kutsuttu crowding out vaikutus ja tällä saattaa olla seurauksia ja kukaan ei välttämättä halua näitä seurauksia. Me haluaisimme antaa lisätukea PK-yrityksille. Me emme halua huonentaa tämän hetken takurakenteita. Tämä saattaa olla ongelma. Ja sitten saatamme menettää pk yritysten tuen Esimerkiksi kauppakamarin osallisuutta ja sitten vipuvaikutus. Tällä hetkellä kerroin on kaksi. Ja sitten ehkä kattavuus ei ole enää niin hyvä, koska takuulaitokset yleensä kattavat koko maan, koko alueen tai koko sektorin. Ja sitten sitten ähm, täydentävyys ja äh, kun puhumme rakennerahastoista ja vertaamme niitä olemassa oleviin. No tässä nyt yksi esimerkki, tämä koskee kosmea. Tässä vasemmalla näette, jos on kaupallinen pankki, joka se tekee äh, takuupankin kanssa yhteistyötä 50 prosentin takuu, pankki voi sitten tehdä päätöksen, käyttääkö se Kosmea vai Horizonia tai muita rahoitusvälineitä tai tekeekö sitten takuupankin yhteistyötä Kosmen kanssa. Mm, mitä rakennerahastoihin tulee, jos tehdään yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja välittäjien kanssa, jotka jo tukevat alueita. Tämä saattaisi olla avainkysymys onnistumiseen markkinoilla. Tässä vielä viimeinen kohta. Me olemme keränneet kommentteja, mitä rahoitusvälineiden käyttöön. Tässä on painotettu rahoitusvälineiden hyötyjä, ennen kaikkea yksityisen rahoituksen näkökulmasta ja sitten myös yksityismarkkinoiden tietotaitoa. Tätä kautta ollaan saatu enemmän hyötyä ja sitten rahoitusvälineiden saatavuus on vaikuttanut myönteisesti siihen, että on syntynyt uusia yrittäjähankkeita. Mutta sitten on vielä myös mutta lainsäädäntö, joka koskee rahoitusvälineiden toimeenpanoa ja hallintoa, niin siihen menee liian suuri kapasiteetti. Tämä koskee kaikkia osallisia. Säännöt ovat muuttuneet, mitä rahoitusvälineisiin tulee, ja se tapahtui kesken toimintakautta. Ja, ja sitten myös hallintokulujen laskenta, ne eivät heijastele varsinaisia kuluja. Eli tässä on e-, etu- ja takapainotteisuusongelma. Eli sitten myös hallintotaakka on suuri, joten me uskomme, että tässä on ehkä saatettu uskea, että mm, näitä ei voisi verrata keskenään. Meidän täytyisi varmasti tässä keskustella, no, mutta lopuksi sitten se, miksi rakennerahasto ei ole toiminut tässä yhteydessä niin hyvin, on, että välittäjät ovat yksityisiä pankkeja, mutta ne eivät ole erikoistuneet tukemaan PK-yrityksiä niin kuin takuupankit ovat. Joten SIP-hankkeen kohdalla se toimii erittäin hyvin. Ja meillä oli tämä sama kriisi aikakausi, mutta kysyntä vain kasvoi tänä aikana. Kiitoksia. Tässä olivat minun kommenttini liittyen tähän kysymykseen. Ja, vielen Dank. Kiitos ja sydämellisesti tervetuloa. No, ehkä monet eivät tiedä, että saksalaiset jakautuvat eri heimoihin, ja jos joku tulee samasta heimosta, niin toki häntä täytyy myös tervehtiä, kun minuakin tällä näin tervehdittiin. Kollega Pirinski esittelee, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kysymys. Ei jäfän edustajille. Mitkä ovat teistä? pääsyyt Bulgarian portfolio, portfoliolle. Nämä räätälöidyt tuotteet, jotka mainitsit, nekö? Ja no, tästä kokemuksesta jotain opittavaa, että voit välittää sisään organisaatiolla niin Euroopan investointipankille, kun kertomuksesta pankin kanssa keskusteltiin siellä ei ollut ketään. Edustaja, siellä oli huolestuttavaa dataa. 60 prosenttia investoinnista meni talouksella ja näitä mulkeiden kokemuksia voisi hyödyntää ratkaisulla tavalla. Ich habe auch an die Vertreter Minullakin olisin kysymys EIFn edustajille. Kiitoksia näistä tarkastuslistoista. Tämä vaikuttaa hyvältä, että joku sentään seuraa tilannetta, mutta mihin nämä viittaavat? Eli nämä 53 tarkastusta. Eli rakennerahastoissa on erittäin suuri määrä hankkeita, eli mihin tämä 53 viittaa ja missä tässä Jeremy on. Ja minua kiinnostaa myös se, oliko se nyt 1,2 miljardia, eli mihin summaan tämä 53 viittaa. Niin, ja kuinka paljon tässä vielä sitten jää tehtävää, sekin on yksi kysymys. Te puhutte Jeremistä ja muista, niin tämä on aika vaikuttavaa, mutta minua kiinnostaa, mitä AECM tarkoittaa. European Association of Guarantee Institutions No, ehkä tämäkin on joku selitys, siis tämä AEC ja mitä tämä toki tarkoittaa. Muita puheenvuoropyyntöjä ilmeisesti ole. EIFn edustaja voisi ehkä aloittaa. Entschuldigung, ja, der Kollege. Niin, anteeksi, kollega Etheridge. Thank you. That's okay. You... Kiitos Haluaisin vielä lisäkysymyksen esittää auditoinnista. Pidämmekö me tätä nolla tasoa hienona vai viittammeko tässä puheenjohtajan esittämiin vaatimuksiin? Se, miten takuut, vastatakuut ja miljardit veronmaksajien rahoja sitten miten niitä käytetään. Haluaisin hieman yksityiskohtia. Minkälaisilla kriteereillä rahoitusta myönnetään? Onko tämä jonkinlainen versio Dragon's Den ohjelmasta tai formaatista? Eli ketkä pääsevät jatkoon ja ketkä eivät? Ja onko vaara siitä, että kun ikään kuin pumpataan Äh, doupataan tiettyjä talouden aloja tällä tavalla, niin sitten ajaudutaankin ongelmiin. Okay, so I'll start with the with the question on the Bulgaria and the, the success of the portfolio. Kenties ensin portfolio lähestymistavan menestyksestä ja Bulgarian tapauksesta. Reid mainitsi tämän portfolio mallin Siinä on hieman joustavuutta rahoitusvälineiden valinnassa. Voi reagoida markkinoiden olosuhteisiin ja investointistrategiassa voi tehdä uudelleen järjestelyjä äh, markkinoiden kehityksen myötä. Bulgariassa strategiana oli sellainen, että pyrimme äh, kasvuhakuisuuteen, yksityisen pääoman ehtoiseen Äh, rahastoon, mutta tämähän tarvitsee totta kai yksityisiä rahoittajia. Ja tämä oli sitten markkinaolosuhteissa hyvin vaikea pyrkimys. Kun meillä oli joustavuutta, niin pystyimme rahastoa uudelleen ohjaamaan. Ja tämä onkin alkanut toimia tässä hiljan. Yhteisrahoitusvaatimus on pystytty varmistamaan kaikissa yrityksissä, joita olemme rahoittamassa. Yleensä yksityistä yhteisrahoitusta äh, olisi normaalissa markkinatilanteessa saattavissa, mutta tämä ei kuitenkaan markkinasyistä tässä tapauksessa toiminut. Yleisesti portfolio lähestymistapa mahdollistaa sen, että voimme kattavasti huomioida markkinat ja suunnitella PK-yritystuen hyvin yksityiskohtaisesti. Lähdemme liikkeelle aivan tästä siemenvaiheesta. Silloin ei puhuta vielä edes yrityksistä, vaan vasta ajatuksista, jotka kenties myöhemmin sitten kehittyvät yrityksiksi liiketaloudellisessa mielessä. Ja sitten vaiheen vaiheelta voimme edetä ja saada aikaiseksi erilaisia tuotteita ja tästä sitten saadaan portfolio, joka on yrityks, yritysten käytössä ja sen mukaisesti sitten toimitaan. Now, um, touching on the issue of the, on the second... Uh... Sitten toinen kysymys. Auditoinnista. Kysyttiin, mistä niissä on kysymys. Ehkä vähän selitän, miten toimimme, kun EF, EF asettua suhteisiin jonkun alueen kanssa tai sellaisen jäsenvaltion kanssa, jolla ei ole alueita. Me laadimme yleensä toimintaohjelmaa, jolla pyritään pk kilpailukyvyn parantamiseen. Tuo toimintaohjelma on sitten hallintaviranomaiseen käsissä. Me olemme heidän kanssaan yhteydessä. Ja auditointi- ja sertifiointiviranomaiset käyvät niitä läpi Tämä luku on ehkä vähän otsikoita ka- etsivä. Mutta kuitenkin luvat merkitsevät, että mutta kaikkien holding-rahastojen auditoijat valvovat meitä, ja meillä on ne 30 rahastoa kautta Euroopan mukana. Nämä hallintaviranomaiset ja auditointiviranomaiset, niitä taas auditoi tilintarkastustuomioistuin ja komissio, jos auditointi on oikea termi. Jotakin arviointia siellä kuitenkin. Koska siellä on välineitä, jossa hallintoviranomainen on antanut välineitä EFN käyttöön. Siellä, että tilintarkastustuomioistuin tai komissio kääntyy EFN puoleen kysyäkseen, miten hallintaviranomainen on täytäntöön pannut rahoitusvälineiden toimintaa. Joten auditointi ota, osallistaa IF, e Ne eivät ole IFn e auditointia. Mutta koska IF e toimii kentällä PK-yrityksille luottojen tarjonnassa alueella, jossa meillä sopimus on. Olennaisesti auditoinnit koskevat EIFää. Ja pohditamme poh- seurauksena. No, voidaan sanoa, että uusi järjestelmä on askel eteenpäin kohti yhden auditoinnin periaatteetta, ja, jossa komissio ja loisi yhden rakenteen, joka rationalisoi näitä auditointeja EU-tasolla, joka helpottaisi auditointia kaikilla tasolla. Tämä helpottaisi asioita myös alemmalla tasolla. In terms of the, your question on the coverage, I think... Kun ajatellaan kysymystä niin näistä varoista, joihin auditointi kohdistuu, viranomaistaholta täytäntöönpanovaiheessa? Also, dann lese ich Ihnen mal vor, was der Luen tässä, mitä tilintarkastustuomioistuin on sanonut. Jos ei ole suunniteltu mitään tarkastuksia, niin on epätodennäköistä, että hankkeiden toteuttaminen rahoitusvälineiden avulla... Öö, tapahtuisi tarkastuksia vuosien 2013-2017 välillä. Tätä kautta ei voida valvoa rahaston määrärahoja. No ei tämä nyt oikein sovi yhteen. Mihin nämä 53 tarkastusta nyt oikein viittaavat? Yeah, yes, is a, is... Jos on lyhyesti kommentoida EIFO-väline, jonka investointipankki Euroopan unioni omistavat. Eli molemmat ovat tässä osallisena ja tästä syystä se, mitä juuri luitte, se viittaa investointipankkiin ja EIF on tässä myös mukana myös tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta. Joten nämä koskevat myös holding-rahastoja. Niin ilmeisesti tilintarkastustuomioistuimella ei ole pääsyä tähän. Ja kysymys nyt kuuluu, miten tarkastelemme näitä määrärahoja. Siis nämä 53 tilintarkastusta koskevat 322 hanketta, operatiivista hanketta. No, tämä nyt ei sano kovinkaan paljon. Tämä luku 53, eihän se nyt taivaasta ole pudonnut. Ja olisi nyt mukava tietää, että mihin kokonaiskuvaan tämä oikein liittyy. Koskeeko tämä hankkeita? Mitä tämä nyt koskee? Operational programs. Se liittyy toimintaohjelmiin, niin kuin sanoin aiemmin, myös siihen, että tilintarkastustuomioistuin ei välttämättä auditoi EIF. Tämähän liittyy myös siihen, että millä tavalla yksi yksittäiset jäsenvaltiot ovat päättäneet täytäntöönpanna rakennerahastoja. Jos tässä käytetään EIF, niin tilintarkastustuomioistuin esimerkiksi olisi huomioinut tiedot, joita EIF sille toimittaa. Eli se liittyy toimintaohjelmiin, jotka on annettu EIFn hoidettavaksi, eikä pelkästään liity EIFn auditointiin, vaan myös auditointiin silloin, kun jäsenvaltiot toimittavat tietoja näistä ohjelmista. Valmisteluvaiheessa ja täytäntöönpanovaiheessa on valittu tiettyjä maita, tietty määrä maita. Kreikka, Slovakia, Romania, ihan näin muistista sanottuna. Näissä maissa koskapa EIF oli osallisena, niin toimittiin niin, että hallintoviranomaiset tässä toimittivat sitten tilintarkastustuomioistuimelle tiedot. Tämä kyllä nyt kiinnostaa minua. Meillä 941 rahoitusvälinettä, kyllä tämä lukukin jossain lukee. 322 toimintaohjelmaa, mutta 941 rahoitusvälinettä. Kaikki eivät ole EIF-alaisia, se on aivan oikein. Tässä on investointipankkikin mukana, mutta ei sekään nyt lisää luottamusta rehellisesti sanottuna. Jos nyt tarkastelen näitä auditointeja, niin haluaisin tietää, että kuinka paljon EIF hoitaa näistä auditoinneista, onko sisäisiä vai ulkoisia. No, kyllä tämä loppu tässä nyt on suhteellisen selvää. Ja kuinka monta toimintaohjelmaa on osallisena tässä Jessikaha on se ohjelma, joka toimii parhaiten. Siinä on paras vipuvaikutus myös, jos nyt oikein. Ai Jeremy, anteeksi. No, kiitos. Um, the audits tässä taulukossa on sekä ulkoisia että IFN tekemiä auditointeja tai sen puolesta tehtyjä. ulkoista auditoinnit ja sisäinen auditointi liittyy tarkistukseen, jotka tapahtuvat EIFn pyynnöstä. Ulkoiset tarkistukset liittyvät siihen meidän holding-rahastotoiminnot kussakin maassa – niillä, niitä tarkistetaan vuotuisesti on ulkoinen auditoi ja tarkastaa lu- tase ja tarkoituksenmukaisuus toiminnassa. Meillä on ulkoisia tarkistajia tässä ja meillä on vastaistaan sisäiset tarkistukset liittyvät siihen, että, että ja e on sisäinen tarkastustoimikontrolleri, Ei on aika pieni ja mutta on hyvä, että on sellaista auditointia. Se on itsenäinen toimijohdosta riippumatta raportoi johdolle hallintoneuvostolle ja tehnyt EIFn yleisen tarkistukseen, joka sitä, mitä EIFn täytäntöpano tiedä mitä. Ja kysymyksiä, mitä katamme, Meillä on 13 holding-rahastoa oikeustoimialuetta, mutta jollakin on monta toimintaohjelmaa. Kreikassa esimerkiksi on seitsemän toimintaohjelmaa, koska PK-ohjelma on hajautettu alueellisesti. Eli seitsemän ohjelmaa ja yksi hallintoelin. Eli vaikka meillä on 13 jos toimi oli että meillä on noin 20 toiminnallista ohjelmaa, josta olemme vastuussa PK-kilpailukyvyn parissa. Ich versuche gerade das System zu verstehen und ich bin Yritän nyt ymmärtää tämän. Pyydän anteeksi, siis 13 holding rahastoa 13 maata ovat osallistuneet tähän ja sitten yksi rahasto per maa. Kuinka paljon valvotte esimerkiksi Bulgariassa? No, esittelijä nyt valitettavasti ole paikalla, mutta tässä on asiakkaita, joita me muutenkin valvomme tarkasti, koska on kaikenlaisia ongelmia. Ja nyt juuri siellä nämä rahastot toimivat niin hyvin ja siksi meille on tärkeää tietää, kuinka tätä valvotaan. No, Bulgaria, Kalabria, sekin voidaan mainita tässä yhteydessä. Sekin on vähän tällainen hotspot tässä yhteydessä. Dragettalle, joten missä tässä missä ovat nämä epämääräiset alueet, joissa ei valvontaa ole harjoitettu. Kyllä te voitte antaa nämä tiedot sitten myöhemminkin. koska muuten me esitän tämän kysymyksen viiden vuoden ajan jatkuvasti. Mutta jos te nyt vastaatte siihen, ehkä meidän ei tarvitse kysyä tätä sitten enää uudestaan. Tämä nyt on vain tarjous. I mean, as we've mentioned, I think all the holding... Niin kuin mainitsimme, kaikki hallinnoimamme holding-rahastot on auditoitu. En nyt pysty löydöksistä eri maiden osalta muistista puhumaan, mutta Bulgariasta voin hyvin puhua, koska sitä olen tarkemmin seurannut muiden ohella. Bulgariassa on toteutettu lukuisia tarkistuksia eri toimijoiden taholla, muun muassa, muun muassa DG Regio teki auditoinnin holding-rahastoon. Ja sitten täytäntöönpanovaiheessa hallintoviranomainen eh, tekee tarkastuksen, auditointiviranomainen tarkistaa tämän tilintarkastustuomioistuin esittää kysymyksiä standardiprosessin mukaisesti. EIFS, joka vuosi toteutamme auditoinnin, eh, joka on oikeastaan tilin päätökseen liittyvä asetuksen mukaisesti me erittelemme rahoituksen erät. Luxemburgissa toteutetaan joka vuosi erikseen jokaisesta holding-rahastosta erillinen tilintarkastus. Tämä prosessi toimii tällä tavalla joka vuosi. If I, if I may compliment the process... Jos vaan tämä prosessi pyörii näin joka vuosi. Sitä pitää lisätä jotain tai eteä joka vuosi. ei ja Fenerplan elin osa Euroopan investointipankkiryhmää. Meillä on joukko sisäisiä prosesseja, joilla varmistetaan, että rahat, jotka Euroopan investointirahastolle annetaan Bulgarian viranomaisilta – markkinakäyttöön oikeudenmukaisella sartuvalla tavalla, kun EF saa varoja jollakin PK-markkinoilla. Meillä on avoimia seurattavia cause for interest prosesseja. EF käyttää eurooppalaisia parhaita käytänteitä, reilu, reilu seurattavuus, kun rahoitusvälineitä käytetään lähempänä käyttäjää. Eli jos ajatellaan Euroopan rakennerahastojen käyttämistä IFS e kautta ja sitten viemällä ne paikallisille markkinoille, se on keino ottaa osaa parhaiten käytäntöjen toteuttamiseen. Komissakin haluaa sitä. Yhteinen asetus kehottaa siihen. Okay, uh, there has been one question, I think. Täällä esitettiin yksi kysymys, se on helpoin kysymys tänne tiedä, mitä AECM tarkoittaa. Se on ranskankielinen lyhennys. Eli nämä lyhenteet tulevat ranskankielisestä nimistä. E, me olemme muuttaneet European Association of Guarantee Banks, mutta tämä lyhenne siis tulee edelleen tästä ranskankielisestä nimestä. Tämä on siis tarina tässä taustalla. Ja mikä on myös tärkeää, te otitte sen esille, on tärkeää, että meillä on kestävää yrittämistä Totta kai meidän täytyy ottaa valtion tukikysymykset huomioon myös tässä yhteydessä, mutta se mikä on meille erittäin tärkeää, että me keskitymme jokaiseen hankkeeseen niin, että asian tuntijat finanssisektorilta ovat mukana, mutta myös PK-yrityksistä, jotka sitten ottavat kantaa näihin hankkeisiin. Tämä on erittäin tärkeää meille. Joten me emme tee päätöksiä niin kuin pankit, vaan me keskitymme myös mahdollisuuksiin, näiden yritysten mahdollisuuksiin tulevaisuudessa. 50 prosenttia on startup-yrityksiä. Me keskitymme enemmän mahdollisuuksiin kuin riskiin, mutta 2-4 prosenttia on tämä epäonnistumisluku, joten täytyy näyttää tämä investointi on äh, osavaltiolle hyvä investointi, koska me käytämme veromaksajan äh, rahoja loppupeleissä. Me teimme, tai itse asiassa me emme tehneet tätä tutkimusta, vaan se oli ulkopuolinen tutkimus vuodelta 2010, ja se koski makrotaloudellisia hyötyjä ähm, takausten suhteen Yksi euro, yksi veron, maksajan euro tulee seitsemänkertaisena takaisin. Tämä oli Saksan esimerkki. Ehkä tämä nyt ei koske kaikkia maita. Mutta kaupallisella pankilla on oma riskiosuus ja sitten äh, takupankilla on äh, äh, yksityinen osuus Yleensä meillä on rinnakkainen lähestymistapa, ja, mutta me pyhimme tällaiseen eh, kestävään tapaan toimia. Meillä ei ole kuitenkaan eh, brittijäseniä, toivoisimme niitä. Minä olin Baden-Württembergin osavaltioparlamentissa. Tämä ei koske teitä henkilökohtaisesti, mutta yleensä vain ne saivat rahoja teidän pankiltanne, jotka eivät niitä tarvinneet. Joten riskeihin tässä ei ryhdytty, eli ne saivat rahoja, jotka eivät niitä tarvinneet. No, oli miten oli, me jatkamme. Nyt sitten jatkamme ähm, paikallisnäkökulmasta. Herra Osvald, teillä on puheenvuoro. Dobrý večer, skoro bych řekl. Eh, já budu mluvit česky, protože mám pouhý 10 minut a asi vše... Vajlta. On tsekkiä. On meillä vain kuusi minuuttia aikaa. Se on helpompaa. neljä prosenttia yrityksistä menee konkurssiin. Se merkitsee, että ei voita yrityksistä, jos konkurssiaste on 20-30 prosenttia, ää, niin silloin puhutaan uusyrityksistä. Tässä nyt on kommentti aikaisempaa keskustelua. En edusta alueiden komitea. Mepi pyysivät minua esittelemään eurooppalaisia kysymyksiä. Olen no, viimeiset 15 vuotta tai 17 vuotta ollut näissä asioissa mukana. Olin apulaisministeri tällä alueella. Olin myös alueella paikallisella tasolla mukana. Aloitteen komitea on viime kuussa julkaissut lausunnon, mutta en poista yksityiskohtaisesta. Te voitte lukea sen, mistä se on mitenkään huono lausunto. Puhun omista kokemuksistani, työkokemuksista edellisellä ohjelmatekaudella. Jessikasta on puhuttu, puhun paikallisen alueviranomaisten näkökulmasta. Mikä oli Jessikan iso ongelma? Se luotiin vasta sen jälkeen, kun OP oli luotu, eikä se kun näitä niiden oli nějaké eh, další finanční Tarvitaan hieman elomisen jälkeen. näissä rastassa ei otettu huomioon tätä Orbanien olottavuutta. Ehkä e, me voineet vastata odotuksi jessikaan tapauksessa nämä kaupunkiprojektit keskitettiin ja oli yksi hallintaviranomainen, jolla oli riittävät resurssit. Ja jossakin maissa näihin toimintaohjelmiin laitettiin eri ohjelmiin kaupunkiprojekteja ja se teki niistä liian monimutkaisia. Se oli iso ongelma. Sama ongelma on nykyäänkin kai olemassa. Vasta kumppanisopimuksen jälkeen, kun nämä toimintaohjelmat oli hyväksytty, sitten me loimme näitä rahoitusvälineitä. Mitään kytköstä ei ollut kumppanisopimusten välillä, jotka ovat sitovat sitten vasta rahoitus valinneet. Siksi uskon, että emme mielestäni ole, emme mielestäni ole edistyneet merkittävästi. En halua mainita mitään nimeä, saada ketään häpeään, mutta mikä on tärkeää rahoitusvälineissä paikallisviranomaisten kannalta, että kyseessä on low, laina – sitä luottoa. Ei pitäisi käsitellä sellaisinaan. Haluan varoittaa teitä rahoitusvalintojen käytöstä tavalla, jos paikallisviranomaiset velkaituisivat liikaa. Eli miten näillä rahoitusvälineillä voi rahoittaa paikallisella tässä En mä niitä, minä niitä vastusta. Nämä ovat hyödyllisiä työkaluja. Mutta niitä uskoakseni voi käyttää lähinnä rakennerahastoprojekteihin. Siksi ehkä Bulgarian tuloksia olivat niin hyviä. Ehkä auditointi perustuu eri säännöille. Sitten on tuloluovia projekteja, jotka ovat myös tärkeitä. Täytyy muistaa, että kyseessä on aina lainne, että täytyy maksaa takaisin. Jos projekti on luova, voin käyttää rahoitusvälineet. En halua luoda mitään kätkettyä velkaa. Sitten paikallisverrannosta strategiset projektit jotka voisivat lystää tuloa. Nämä eivät aina toimi. Meillä on esimerkiksi Tsekissä kaupunkeja 95 prosentissa tulot perustuvat asukasmäärään ja 5 prosenttia tällaiseen toimintaan. Joten tällaiset kytköstä ei ole. Euroopassa me olemme kuitenkin pyrkineet yhdistämään monenlaisia asioita luodakseen paikallis- ja alueviranomaisten rahoitusta varten parhaita käytäntöjä, mutta emme ole vielä täysin onnistuneet. Strategia 2020 ei onnistu, koska kytköstä paikallisia alueviranomaisiin ei siinä ole. Kysymys onkin, miten paikallisviranomaiset voisivat käyttää näitä välineitä velkaantumatta liikaa. Lainasta on kysymys. Laina pitää maksaa Plusenin kaupungilla on myöskin laina Euroopan investointipankilta ja käytämme mitä rahoitusvälineitä tahansa. Euroopan investointipankki laskee sen sana lainana eikä minä muuna. Tämä on Pilsenin kaupungille myönteistä. Se merkitsee, että meidän toimintaa valvotaan, niin että emme velkaannu liikaa. Älkää siis ajatelko, että näitä lainoja olisi. Mitä valtaviin isoihin projekteihin tulee, niin niiden rahoittamisen on paljon muita välineitä perustavia infrasprojekteja ei pitäisi rahoittaa näillä rahoitusvälineillä. Sen on muita keinoja, kuten Euroopan investointipankin lainaa. Sitä nyt puhutaan. Vähän käytetään toisia termejä. Kaupallisen pankin laina on halvempaa kuin Euroopan investointipankin laina. Tämä on fakta. Jarva investointipankin lainaan ja rahoitusvälineisiin liittyy kaikenlaisia muita monimutkaisuuksia. Tätä ei olisi kaupallisessa lainassa minulle. Euroopan investointipankin lainalla on yksi valtava tako, se on se kontrolli. Rahoitushallinnan tasoa arvioidaan. Ja siksi me olemme ottaneet Euroopan investointipankin pankilta lainaa. Äh, tämä on nykytilanne. Mitä hyötyä tästä verrattuna kaupallisiin lainoihin verrattuna? Kaikkiin kaupallisiin lainoihin liittyy takuita, kun puhutaan valtavista infrastruktuuriprojekteista, jossa on valtavia yrityksiä mukana – nämä projektit eivät saisi kaupallista luototusta, koska ne eivät ole kaupallisesti kannattavia. Meidän pitää keskittyä riskipääomaan, riskipääomaa pk-yrityksille. Niistä voisi olla valtavasti hyötyä, niin kuin me näemme Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Me haluaisimme lisätä kilpailukykyä, mutta mikä näiden ongelma on paikallisella tasolla? Tämä on paljon ideoita mutta rahoitusta ne eivät saa. Siksi riskipääomaa on tarjottava sellaista Yhdysvalloissa. Siksi rahoitusvälineiden pitäisi kääntyä elinkelpoisten pk-yritysten puoleen. Toisaalta jos joku sitten perustaa uusyrityksen tai pk niin puhutaanko nyt aidosti riskipääomasta – onko niin, että yritys pantaisiin konkurssiin, ja rahoitushallinta ei ole kunnollista. Olemmeko me valmiita ottamaan riskejä, jotka vastaavat tuottoa, ja idea on hyvä? Ja se idea ei toimi. Meidän pitäisi kantaa itse riski, eikä pistää yritystä konkurssiin nuoret eivät startuppeja halua perustaa, koska riskit ovat valtavat. Tämä ei toimi. 2-3 prosenttia konkurssia aste pk Tämä ei ole hyvä luku. 2-30 prosenttia olisi hyvä luku. Se osoittaa, että ihmiset ovat riskihakuisia. Kiitos. Ja, vielen Dank für den Blick aus der Kiitoksia tästä käytännönläheisestä esimerkistä. Herra Schumer, talouspolitiikan johtaja, ähm, PK-yritysten ja käsityöyritysten äh, liitosta. you that you have dedicated the... Haluaisin kiittää siitä, että olette ihan kokonaisen osan kuulemisesta päättänyt käyttää pk-yritysten asioiden käsittelyyn. Edustamme äh, pk-yrityksiä ja kotiteollisuusalan toimijoita. Kun puhumme pk-yritysten puolesta, niin tutkimuksessa ne mainitaan se, että totta kai yritykset haluaisivat kaikki nämä tuet. Ja jos kiinteämääräinen tuki olisi tässä suosituin ratkaisu, niin sitten ongelmia ei enää olisi. On kuitenkin syytä olla tietoinen siitä, että PK-yrityksille yleisesti takuut ovat parempi tuote kuin laina ja laina parempi kuin tuki PK-yritysten tukemiseksi. Tähän on useita syitä. Ensinnäkin täytyy muistaa, että rahoitusvälineillä voidaan saada aika vipuvaikutus. Vipuvaikutus totta kai vaihtelee. Ensin riski rahoitusvaiheessa suhde on yhden suhde kahteen tai jopa pienempi, toisella kierroksella hieman suurempi ja joissakin välineissä puhutaan jopa yhden suhteesta 20. Kun puhutaan startuppien ja innovatiivisten yritysten rahoituksesta, ja tässä voi oikeastaan vahvistaa Puolan kollegan sanat. Rahoitusvälineet, jota DG-tutkimus ja Horisontti 2020 ohjaa, niin siellä puhutaan 20-30 prosentin konkurssi maksukyvyttömyysasteesta. On toinenkin syy, miksi nämä välineet ovat niin tärkeitä verrattuna muihin tukiin pk-yrityksille. Keskimäärin nämä väärin, vääristävät kilpailua vähemmän kuin se, että joillekin yrityksille annetaan tukia ja toisille taas ei. Mutta jos periaatteessa on samaa mieltä siitä, että rahoitusvälineet on hyvä ajatus, voimme auttaa pk-yritysten rahoituksen saantia, ja kun katsomme EUn budjettia, niin näemme, että eurooppalaiset välineet, rahoitusvälineet, jotka ovat käytössämme, ovat varsin rajalliset. Jos Kosme ja Horisontti 2020 lasketaan yhteen, niin 10 euroa per yritys per vuosi, niin ei tilanne näytä kovinkaan lupavalta. Sen takia onkin äärimmäisen tärkeää, että eurooppalaisiin ohjelmiin saadaan lisää rahaa ja se käytetään pk-yritysten tukemiseen. Tähän on kaksi konstia, joko kansallisella rahalla kansallisista budjeteista, tämä on rikkaimmille maille, kuten Saksalle tai kenties omalle kotimaalle, niin Itävallalle vaihtoehto. Mutta silloin kun budjettivarat kansallisesti ovat varsin rajalliset, niin kohesiorahasto on hyvä vaihtoehto. Tästä syystä olemme ryhtyneet kannustamaan rakennerahastoja ja kohesiorahaston käyttöä PK-saralla jo kymmenen vuotta sitten. Olen Pulan kollegan kanssa samaa mieltä siitä, että kun 2007 kausi käynnistyi, niin ei juurikaan keskusteltu rahoitusvälineistä. Tiedot tulivat hieman myöhemmin ja monissa maissa toimintaohjelmista oli jo päätökset tehty. Kausi 2017 7, 2013 oli jonkinlainen oppimisprosessi ja yrityksen ja erehdyksen kautta opittiin. Rahoitusvälineiden käyttö oli opetteluvaiheessa sitten rahoituskriisi, joka toden teolla iski yrityksiin sitten 2009-2010. Tällä kaudella siis ei oikeastaan ole mikään yllätys, että kaikki ei toiminut aivan täydellisesti. Me olemme kiitollisia Euroopan komissiolle siitä, että oppia kuitenkin otettiin ja uudelle kaudelle asioita on parannettu. Meillä on nyt valmiita, valmis, val, valmiita käyttöön olevia ohjelmia. Ja tämä tilanne on parempi. Sitten on nämä uusiutuvat rahastot. Ensimmäisen investointikierroksen jälkeen vasta nähdään, mitä tapahtuu, jos riskipääomaa rahoitusta on saatu muutaman vuoden, niin sitten täytyy odotella jokunen vuosi. Tämä rahoitus on taas uudelleen käytössä. Aina ei, tämä uusiutuvuus ei toteudu kuitenkaan käytännössä. kun käytetään rakennerahasta ja kohesiorahasta, millä nimellä niitä nyt kutsutaankin, niin totta kai tämä on vaikeampaa kuin normaalien eurooppalaisten ohjelmien käyttö. Tässä yhdistyvät Euroopan ja kansalliset säännökset, myös viranomaisia on useampia. Tämä järjestelmä on automaattisesti sellainen, että syntyy ikään kuin lisää ongelmia. Jatkossa meidän täytyy pohtia sitä, onko kaikista järkevin ajatus, jos nyt kyse on siitä, että tuetaan rahoitusvälineillä pk-yrityksiä, onko järkevin ajatus se, että Euroopan komissio korvamerkitsee rahaa ja sitten alueelliset päät, viranomaiset tekevät päätökset rahan käytöstä ja kenties toimittavat rahat investointirahastoon ja se sitten investoi rahat välittäjien kautta kansallisiin rakenteisiin. Tämä monimutkaisuus ei ole tarpeen, ei ole tarpeellista. Se luo hallinnollista monimutkaisuutta, jota tulisi välttää. Loppujen lopuksi asetuksessa on löydettävä oikea tasapaino, totta kai rahoituksen valvonnan välillä, mutta toisaalta nämä rahoitusvälineet luotella sellaisiksi, että ne ovat myös markkinoiden hyväksyttävissä. Jos säännöt on suunniteltu sillä tavalla, että välittäjät tai pankit eivät ole enää lainkaan kiinnostuneita näistä välineistä. Ja niitä välineitä ei enää käytetä, koska ne ovat liian monimutkaisia. Ja marginaalit ovat liian pienet, niin eihän tilanne helpotu ei kannata luoda välineitä, joita markkinat eivät hyväksy. Tarvitaan myös joustavuutta. Eri välineitä tarvitaan vaikkapa Bulgariassa, Etelä-Italiassa ja Baden-Württembergissä ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Markkinat ovat erilaiset, tarpeet ovat erilaisia, yritys, yrityksen elämän vaiheet, kehityksen vaiheet ovat erilaisia. Sitten täytyy muistaa totta kai rahoituksen valvonnan vaatimukset. Rahoitusvälineiden kehityksen kannalta tärkeää jatkossa on se, että eurooppalaiset ohjelmat, CIP ja nyt COSME, ovat keskeisessä roolissa. Pitäisi olla vertailuarvoja, benchmarkkeja jotta pääsisimme yhtä hyvin tuloksiin kuin esimerkiksi kosmentäytäntöön panossa. Me edistämme näiden välineiden käyttöä, painostamme myös poliitikkoja, jotta mahdollisimman paljon äh, rahoja näistä rahastoista käytetään äh, alueellisella tasolla näiden välineiden kautta, koska me uskomme, että tämä on oikea keino edetä. Kiitos. Kiitos. Te otitte esille eh, ongelmat, joita meillä on. Jos kaikki toimisi niin hyvin kuin CIP, niin silloin me emme istuisi täällä. Meillä on yksittäisiä rahoitusvälineitä, jotka eh, eivät ole olleet kuin kustannuksia veronmaksajille. Me jatkamme seuraavaksi Portugalista herra Magaleis. Thank you, Mr. Hyvää iltapäivää. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää kutsusta tähän istuntaan. Ja kiitän talousarvion valvontavaliokuntaa sitä, että kutsusta meidän yritysryhmää tänne selittämään, miten me miten me kehitämme investointiohjelmia Portugalissa. Olemme yritysryhmä. Ja investoimme noin 35 miljoonaa euroa seitsemän vuoden aikana, kuudessa vuodessa. Ja osittain tämä oli tällaisen keskinäisten takuiden rahoittama. Me investoimme neljään rahoitukseen Sanar Gash on maakaasun varastointi- ja jakeluyritys, jolla on omia äh, varoja. Meillä on toimintaa pienillä alueilla sisämaassa. Ja sitten meillä on bot, levitysyritys. Meillä on myös maakaasua painostettua maakaasua yrityksellä ja Dorgas Natural ja Golden Energy on markkinointiyritys. Se on pieni yritys, mutta se rupeaa olemaan keskikokoinen. Tänä vuonna emme ehkä enää ole pk-yritys. Yritysten kokonais investoinnit ovat noin 54 miljoonaa euroa kuudessa vuodessa. Meillä on tällainen keskinäinen takuu 7,5 miljoonaa euroa noin 14 prosenttia rahoituksestamme. Me olemme työskennelleet portugalilaisen yritysten kanssa näin, ja näiden takuuden kanssa. Ja nämä neljä yritystä saavat tällaista rahoitusta. Well, uh, I may show you some investment we made in the last... last uh, Tässä esimerkkejä investoinneista. Me olemme tuplanneet varastointikapasiteetin, eh, Dorgas Propanin kapasiteettia myöskin. Lisäsimme kapasiteettia monissa paikoin. Meillä on viidessä paikassa eh, maakaasu verkosta tapasimme varastointia ja, ja propaaniin jakkoa esimerkiksi Mesau Friussa. Melandellassa tuplasimme varastointia Reguassa myöskin. Ja myöskin höyryttämiskamasta Temaseudussa Povoassa varastointia. Niin, tässä prosentissa näitä EU-takoita. Ja sitten me maaseudussa taas tuplasimme tallennuskapasiteettia. 2011 aloitimme uuden bisneksen ja sitten aloitimme painostetulla maakasta toimivien ajoneuvojen kanssa toimiseen. Meillä avasimme ensimmäiset nestetetyn maakaasun ää, huoltoasemat ja meillä oli pieniä tällaisia mini satelliitti tuotantolaitoksia alueella, jossa ei ole mitään putkiverkostoa. kaksitoista investoimme myöskin mikrosatelliitti toimipisteisiin eli nestetyn maakaasuun varastointia, mutta koko on kaksi kuutiometriä paikoissa, jossa ei ole mitään maakaasun toimitusta. Aloitimme myöskin nestetyn maakaasun varaston ja kuljetuksen omilla pikkutankkereilla. Taas pieniä tankkereita ei ollut, olemme ostamaan ne, ja, ja me setettyä maakaasua. tämä näiden maakaasusinisten sinisten käytävien kanssa, ne, ne tukevat nestettä paakaasua, maakaasua levittävien huoltoasemien kanssa. Me, meillä Meillä on joko paineistettua, paineistettua tai nesteytettyä maakaasuhuoltoasemilla. In 2013 we still increased the capacity of 2013 Sanargas lisäsi kapasiteettia Dorogasilla oli mini-satelliitteja. Meillä olipa hotellissa eteollisuudelle tarjontaa paikassa, jossa maakaasua ei ole. Uh, verkostossa. Ja 2014 rakensimme vielä kaksi huoltoasemaa, takkauspaikkaa Kargalossa ja Pikotussa. Ja meillä on myöskin aluksille nesteytettä maakaasua. Lopuksi olemme kiitoksia, kiitollisia EUn tuelle aluekehitysrahaston kautta. Saimme suurimman osan avusta Portugalin takoihimman puitteissa. Paljon kiitoksia. Vielen Dank für diesen Einblick. Kiitos tästä näkökulmasta. Meillä, ollaan, meillä on vielä yksi puhuja Liettuassa, herra Martu Sevicius. Probiosan yrityksestä teillä on puheenvuoro. Good evening. Thank Hyvää iltaa. Kiitos tästä kutsusta. Olen iloinen saadessani olla täällä esittelemässä yritykseni. Eli tämä liittyy probiootteihin, joita käytetään lääketieteessä, mutta myös puhdistustuotteissa, mutta ehkä vähemmän, että me yritämme muuttaa. Me haluamme estää sairauksia emmekä parantaa niitä sitten myöhäisemmässä vaiheessa. Uskon, että tämä on tärkeää kaikille. Eli meidän ei tarvitse tappaa bakteereita, koska meillä on miljardeja bakteereja. Meidän ei tarvitse elää steriilissä ympäristössä. Meidän täytyy pitää yllä tasapaino ja siksi me tarjomme tuotteita, joissa on probiootteja. Me haluaisimme myös muuttaa asetuksen, koska me emme voi laittaa ekomerkintää tuotteisiimme, vaikka ne ovat vihreämpiä kuin eh, ekomerkinnän saaneet tuotteet. Me olemme startup-yritys, Me olemme kolme vuotta tehneet probitia sovelluksia. Eli me tuotamme myös hygieniatuotteita. Kaikki tuotteemme eivät ole olleet menestyksiä, mutta siitä huolimatta me teemme myös uusia tuotteita. Ensi viikolla me jätämme ensimmäisen patenttihakemuksen liittyen probiootteihin. Tätä kautta voidaan säilyttää myös hyviä piirteitä, jos niitä säilytetään kauan, mitä probi- probiootteihin tulee. Tämä tulee olemaan erittäin tärkeää, kun luodaan uusia kosmeettisia tuotteita ja muuta. Tämä tulee varmaan olemaan menestys tulevaisuudessa. Kun puhumme yrityksi, yrityksistämme, kuluttajat ovat kiinnostuneista, kiinnostuneita probiooteista ja probioottisista tuotteista. Ja me käytämme ainoastaan luonnontuotteita, ja e meidän patenttiteknologiamme tulee myös helpottamaan siinä, että me voimme myös tuottaa uusia kosmeettisia tuotteita, ihonhoitotuotteita ja niin edelleen. Ja tätä kautta voimme jättää myös uusia patenttihakemuksia. Me neuvottelemme suurien kansainvälisten merkkien kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tästä uudesta teknologiasta ja yksi tanskalainen yritys, joka on kiinnostunut lakanoistamme. Ja meillä on ollut käytössä erilaisia eurooppalaisia rahoitusvälineitä, meidän pääomasijoitukset ovat olleet yli miljoona euroa, 40 eh, prosenttia kuuluu eh, yhteisrahoitus, riskipääoma, bisnesenkeli rahastoon ja 60 prosenttia kuuluu eh, bisnesenkeleille. Eli jos haluatte puhua enkeleille, voitte puhua minulle mm, me olemme saaneet rakennerahastosta noin 355 000 euroa. Olemme tätä kautta rahoittaneet muun muassa tutkimusta ja kehitystä. Ja sitten toinen rahoitusväline saimme myös apua Liettuan hallitukselta pieniä hankkeita varten. Sitten meillä olisi myös Invega-takuu, joka oli 130 000 euroa suuruudeltaan. Tämä koski sitten myyntiä ja markkinointistrategia Balkanilla muun muassa. Tätä kautta me olemme pystyneet kasvamaan ja kehittämään muun muassa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Ilman tätä tukea tilanne olisi vaikeampi koska on hyvin vaikea saada rahoitusta PK-yrityksille ja startup-yrityksille. No 50 000 euroa voi vielä saada, mutta myöhemmin sitten tilanne vaikeutuu. Ja toki takuut ovat, avustukset ovat myös ongelma. Ja me olemme kehittäneet tässä jo uusia ajatuksia. Me olemme myös aloittaneet uuden yrityksen kannabiksesta. Ollaan yhä kiinnostuneempia, uusia tuotteita kehitetään. Me emme hae tukia, vaan me pyrimme saamaan takauksia, koska tätä kautta asiat nopeutuvat ja meidän täytyy toimia mahdollisimman nopeasti tässä yhteydessä. Vuonna 2016 tulee olemaan myös puutteita, mitä rahoitusvälineisiin tulee. Ei ole vielä täysin selkeää, kuinka paljon määrärahoja on käytettävissä investointeihin pk-yrityksille. Ehkä yhteen verenomaisesti. Me aloitimme siis kolme vuotta sitten, kuten sanoin. Meillä on oma tuotantolaitos ja tutkimuslaitos. Me katamme Baltian maat, Tanska, Ruotsin ja myös USAssa. No siellä markkinat ovat erittäin kilpailevat, mutta kyllä me saamme siellä myös jalan asia. Olemme kehittäneet tätä kysymyksiä Liettuon yliopistojen kanssa. Ja me tulemme tekemään yhteistyötä myös amerikkalaisten yliopistojen kanssa. Sitten meillä on myös laadunvalvontajärjestelmiä, eh, ISO 9001 ja 14001 eh, ja me olemme saaneet myös palkintoja paikallisesti ja myös kansainvälisesti. Ja haluaisin vielä kiittää talousministeriä ja Jeremyä ja muita, jotka ovat meihin luottaneet. Kiitos. Ja, vielen Dank. Der Werbeblock war beeindruckend. Kiitos, hieno mainospuhe. Ja myös erittäin mielenkiintoinen, kun näkee konkreettisesti, mitä syntyy. Kollega Pirinski saa puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämän todella syvällisen keskustelun jälkeen haluan ilmaista kiitollisuuteni. Kiitoksen sanat ensinnäkin kertomuksen kirjoittajille. Tästä me saamme hyvän pohjan keskusteluille. Varmasti Tätä me tarvitsemme nyt kauden alussa. Haluaisin kiittää kovasti kaikkia niitä, jotka olivat tänään puhujinamme, vierainamme. Selkeästi saimme hyvin laajasti käyttöömme kokemusta, tietoa rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta sellaisilta henkilöiltä, jotka selvästi osaavat asiansa ja jotka voivat tarjota meille ensikäden tietoa alalta. Haluaisin kiittää myös sihteeristöä siitä, että hanke järjestettiin, kuuleminen järjestettiin. Todellakin saimme huippulaatua kultavaksamme ja nämä tunnet tulivat hyvin käytetyiksi. Kenties haluaisin vielä korostaa paria kolmea yleisluottoista näkemystä. Ja lähtisin liikkeelle Nislerin kommentista heti tilaisuuden alussa. Rahoitusvälineet on keino saada tuloksia. Ne eivät ole tavoite sinällään, vaan äh, nimenomaan ne ovat välineitä. Meidän täytyy tehdä selväksi se, minkälaisia tuloksia me haluamme Totta kai me puhumme kohesiosta ja kohesiopolitiikasta. Sillä on alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuutensa. Ja kun me arvioimme rahoitusvälineiden hyödyllisyyttä, niin arvion tulisi pohjata sille, minkälaisia tuloksia saadaan, mikä on lisäarvo. Ja tässä analyysissä tulisi paneta siihen, kuinka paljon lisäresursseja on voitu houkutella yksityisistä lähteistä, niin että toimintaohjelmien panon varat ovat vaikuttavammat kuin pelkästään budjettivarat. Ja onko tämä sitten saanut aikaiseksi parempia tuloksia kohesion näkökulmasta? Katsoisin, että vielä on lisäpohdinnan paikkoja siinä, minkälaisia ohjelmia, minkälaisilla rahoitusvälineillä on syytä tukea. Olemme kuulleet konkreettisia esimerkkejä, miten näitä välineitä käytetään esimerkiksi PK-sektorin kehittämisessä – olen tyytyväinen siitä, että Bulgaria voi olla tässä hyvänä esimerkkinä. Kokemuksista on otettava oppia. Se on aivan selvää. Kun ajattelemme julkisia viranomaisia ja investointeja, niin totta kai täytyy muistaa laajemmat ulottuvuudet taloudellisesti ja sosiaalisesti. Eli millä tavoin käytämme todellakin parhaita käytössämme olevia välineitä saadaksemme parhaat vaikutukset. Meillä on paljon opittavaa kokemuksista, joita olemme tähän mennessä saaneet tästä. Veramme myös muistuttivat. Ja täytyy pitää mielessä ne huolet, joita tilintarkastustuomioistuin on nostanut esille. Mielestäni valiokunta on vastuussa siitä, että tätä tutkimus- ja tutkintotyötä jatketaan. Loppuun totean vielä, että toivon, että keskustelu jatkuu. Komissio toimittaa meille päivitetyt tiedot ja päivitetyn kertomuksen. Varmasti myös muut instituutiot syventävät omia analyysejään ja uskon, että talousarvion valvontavaliokunta seuraa rahoitusväline kysymystä jatkossakin. Kiitos. Ja, danke auch an den Berichterstatter. Kiitokset myös esittelijälle. <laughs> Pelkään pahoin, että tapaamme vielä rahoitusvälineet ovat erittäin monimutkainen kysymys välineet ovat uusia. Ja oli erittäin mielenkiintoista kuulla Portugalin, Liettuan äh, esimerkeistä. Mahdollisuuksia on paljon ja toki lisäarvoa ne luovat, Kaupunkinne on Kaunas. Olin lomallani käymässä siellä. Ja, mutta kuitenkin tiedämme, että Tsekin tasavallan lukuja täytyy tarkastella. No, me olemme aina iloisia, kun voimme poistaa listalta jonkun, mutta valitettavasti näin ei kovin usein tapahdu miten me jatkamme tästä eteenpäin. Toki tämä vastuukysymys kiinnostaa meitä. Ja minä olen käsitellyt myös rahoitusvälinekysymyksiä omassa mietinnössäni. Ja puhumme tästä komission kanssa. Siinä sanottiin, että komissio voisi hoitaa tämän ilman parlamenttiakin. Ja nyt olemme kuitenkin saaneet aika yksityiskohtaisiakin säännöksiä eri puolilta. Eli tässä on otettu esille vipuvaikutus, hallintokustannukset ja niin edelleen. Ja mehän käytämme tässä verorahoja ja nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja todellakin on tärkeää, että meillä on paikan päällä hallintoviranomaisia ja paikan päällä pankkeja, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä. Me olemme todellakin tehneet kaikkemme, jotta paikalliset pankit ovat mukana tässä, koska alun perin eh, julkisten määrärahojen piti auttaa vain riskien pienentämisessä, mutta tässä nyt rahoitetaan siis joitakin kysymyksiä, joita muuten ei eh, rahoitettaisi se tässä lähinnä oli tarkoituksena. Ja minua kiinnostaisi, kuinka paljon riskihankkeita rahoitetaan. Nämä ovat kysymyksiä, joita täytyisi tarkastella paikan päällä, koska jokainen rahoitusväline on äh, äh, erilainen. Meillä on 941 rahoitusvälinettä, on EUn toimielimet, meillä on 36 virastoa, yhteisyrityksiä, sitten tosiaan, kuten sanoin, 1941 rahoitusvälinettä. No, luku, luvut kasvavat. Nyt on sitten vielä Euroopan investointipankki, joka aina karkaa käsistämme. Erittäin eläväinen kala. No, tietysti olemme tästä iloisia. Ehkä meidän täytyy nyt sitten kalastaa isommilla verkoilla, että saamme tämänkin kalan otettua kiinni. Kyllä me vielä voitamme. Mutta tämä kuitenkin vaatii vielä töitä. Uskon kuitenkin, että Tämä kuulemistilaisuus oli erittäin hyödyllinen. Haluan kiittää teitä, että tulitte Brysseliin. Se ei aina välttämättä ole kaikkein lyhin tie. Se on usein kivinen, mutta kuitenkin tämä oli erittäin hyödyllinen tilaisuus. Suurkiitokset. Meidän täytyy todellakin nyt saada yleiskatsaus kaikista rahoitusvälineistä. Tämä on kyllä aika hankala kysymys. Olen pahoillani. Minä olin esittelijä viime vuonna ja tein parhaani. No, mutta me jatkamme tätä työtä ja siksi olenkin kiitollinen, että herra Piriski uhrautui. Ja toivottavasti hän seuraa tätä kysymystä myös tulevaisuudessa. Kiitos, kuin saavuitte paikalle. Jos voimme tehdä jotain hyväksi, niin mehän olemme nyt yhteydessä ystäviä, te tiedätte mistä löydätte meidät ja hyvää kotimatkaa. Kiitos.